Se la stampa per favore libera. Ehkäpä lehdistö voisi lähteä myös salista. Per favore. Olkapa hyvät. Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno. No niin, hyvää huomenta päivää kaikille. Voisimme aloitella. Aloitamme tämän kokouksen. Haluaisin palauttaa mieliin, että lauantaina kuoli Olavin johtaja Bruner henkilökohtaisesti ja valiokunnan puheenjohtaja jäsentenkin nimissä kahden muukin valiokunnan, täällä läsnä valiokunnan nimissä haluan lähettää osanottoni hänen perheelleen. Voimme todeta, että hän viime hetkin asti teki työtä ja pyrki saamaan ajatuksen toteutetuksi Olafin sisällä. Mutta nyt tervetuloa komission, komission jäsenehdokas Semekka. Hän on täällä tärkeässä kokouksessa meillä läsnä. Kiitos siitä ja tervetuloa, tervetuloa myös muutkin kollegat, Ekon ja Imkokin kollegat Harbour ja Sarnopolski. Tervehdin myös muita talousarvon valvontavaliokunnan jäseniä ja kuten näistä kahdesta muustakin valiokunnasta. Ja kuten on hyväksytty työjärjestyksessä parlamentissa, me arvioimme komission jäsenehdokkaita yleisen pätevyyden, sitoutumisen ja riippumattomuuden valossa. Voidaan näin tietää, missä määrin he ovat päteviä hoitamaan tulevaa salkkua. Kuten tiedätte, komission jäsen on jo kirjallisesti vastannut viiteen kysymykseen. Ne on jaettu, nämä vastaukset, kaikilla kielillä. Te olette saaneet myös hänen ansioluettelonsa ja taloudellisista sitoumuksistaan. Ja herra Barroson kirje, joka on tosin käytettävissä vain englanniksi. Vielä toteaisin, mikä on erittäin tärkeää nimittäin, että me noudatamme aikarajoituksia. Komission jäsenerokas tämän lyhyen alustuksen jälkeen saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Sen jälkeen tulee 45 minuuttia kysymyksiä ja kukin ryhmä, poliittinen ryhmä saa äänen, saa kuuluville. Mutta teidän ehdottomasti kunnioittaa aikarajoituksia, muutoin joudun itse puuttumaan asiaan. Siis 10 minuutti per kysymys ja kaksi minuuttia vastaukseen ja, ja sitten vielä mahdollisesti vielä vastine jäseneltä minuutin verran. Ja yksi minuutti vielä lisävastaukseen. Ja meillä on vielä mahdollisuus aivan lopuksi saada vielä loppupuheenvuoro komission jäsenehdokkaalta Semekalta. Itse voitte puhua äidinkielelläni, koska meillä on 22 kielellä tulkkaus. Millä toteaisin, että tämä lähetetään myös parlamentin verkkosivulla suorana lähetyksenä. Ja tämä nauhoitus on myös siellä käytettävissä myöhemmin. Ja kirjallisesti se myös tulee käytettäväksi myöhemmin. Toisin sanoen tässä vaiheessa puheenvuoron saa komission jäsenehdokas Semeka. Hän voi pitää 10 minuutin alustuspuheenvuoron. Madame le Président, Monsieur le Président. Arvoisat puheenjohtajat, hyvät jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani olla tänään teidän edessänne komissaariehdokkaana verotuksen, tulliunionin petoksen vastaisen torjunnan ja sen puolesta. Nyt on tarkoituksena hitsata yhteen hyvin paljon rahoituksellisia, verotuksellisia ja muita välineitä eurooppalaisille. Taloudellinen edistyminen, työpaikkojen luominen ja vahvemmat sosiaaliset suhteet ovat niitä asioita, joita eurooppalaiset tarvitsevat tänään. Turvallisuus Ilmastonmuutos, energiavarmuus ja ne kustannukset, joita ne tuovat, nämä ovat huolia kansalaisille. Nämä huolet ja toivot, niiden täytyy ohjata meidän toimia. Haluan vakuuttaa teille, että ne ovat punaisena lankana kaikille toimille ja päätöksilleni. Verotus on enemmän kuin rahojen keräämistä. Tilintarkastus ja petoksen torjunta menevät hyvin paljon pidemmälle. Nämä välineet, niissä on paljon suurempi potentiaali. Eh, tätä potentiaalia täytyy käyttää täysin hyödykseen, jotta saadaan eh, Euroopalle taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tarkoitukseni on tätä kehitystä edistää eh, tulot ja menot ovat kaksi puolta budjetissa, saman kolikon kaksi puolta, ja niiden täytyy myöskin tuoda todellisia etuja yhteiskunnalle. Molemmissa täytyy käyttää samoja periaatteita. Avoimuus, yksinkertaisuus, tehokkuus ja, ja totta kai myöskin täytyy huomioida veronmaksajien rahat. Olen erittäin vakuuttunut tästä ja tästä syystä petoksen vastainen torjunta ja nämä asiat tulevat olemaan päivittäisen työni keskiössä. En epäile yhtään sitä, että Olafilla on erittäin tärkeä rooli tässä työssä. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana Olaf on saanut hyvin vakaan maineen ja sillä on paljon kokemuksia. Nyt haluaisin tässä kunnioittaa ensimmäistä pääjohtajaa Olafissa, Frans Hermann Bryneriä, joka ikävä kyllä menehtyi viime viikonloppuna. Meillä kaikilla on sama päämäärä. Haluamme maksimoida Olafin tehokkuuden. Tästä syystä aina, kun tällaisia uusia haasteita tulee esille, meidän täytyy katsoa uudestaan viraston työtä ja myöskin tehdä tarvittavat parannukset ideoita kyllä on, mutta se, että saadaan oikeat ideat, pitää pitää mieli avoimena. Meidän täytyy tarkastella kaikkia mahdollisuuksia, niitä joita meillä jo on ja myöskin niitä, joita kehitetään tulevaisuudessa. Olafin riippumattomuus ja myöskin sen luotettavuuden eri asiat ja puolet ja myöskin yleinen syyttäjäviranomainen, nämä kaikki ovat tärkeitä asioita. Tiedän, että parlamentti, parlamentilla on omat mielipiteensä näistä asioista ja tästä syystä aion käsitellä ja keskustella kaikista ehdotuksista kanssanne. Nyt sitten EUn budjettiin ja menoihin, eli ihmisten rahoihin. Mielestäni ei voi olla mitään ö, ö, väitteitä sille, että raha käytetään väärin, joten tästä syystä menojen valvonta tulee olemaan myöskin prioriteettini. Meidän ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä, koska paljon edistystä on tehty viime vuosien aikana. Kuitenkin meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että kaikki kaikki eurot käytetään oikein. Tavoitteeni on minimoida virheiden määrä mahdollisimman vähillä hallinnollisilla kuluilla. Ja toimet, joita ehdotan, ovat vähemmän byrokratiaa, enemmän avoimuutta ja tietysti enemmän vastuuta siinä, missä raha käytetään väärin. Totta kai tarvitaan myöskin, että tietoja pitää saada, ja tästä syystä mielestäni avoimuusaloite on äärimmäisen tärkeä. Tiettyjen e, ehdotusten valmistelu liittyen riskeihin tulee olemaan tärkein asiani. Niin budjetin kohdalla ja tulen myöskin työskentelemään muiden komissaarien kanssa tiivissä yhteistyössä. Olen vakuuttunut siitä, että on mahdollista yksinkertaistaa sääntöjä EUn tuille ja myöskin helpottaa tukien saamista. Jos tämä saadaan tehokkaasti toteutettua, voidaan myöskin tiettyjä projekteja tehokkaammin täytäntöön panna. Minä uskon, että tämä auttaa meitä löytämään hyvän tasapainon avoimuuden, yksinkertaisuuden ja verotehokkuuden välillä. Mielestäni nämä ratkaisut tukevat myöskin vakuuttelua, jotka ovat myöskin, joka on myöskin yksi tärkeimmistä tavoitteistani. Niin ja tässä tehdään myöskin tiivistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja tämän valiokunnan kanssa. Teidän panoksenne on erittäin arvokas <clears throat> ja kaikki suositukset otetaan huomioon, mitä tästä valiokunnasta tulee. <clears throat> Arvoisat jäsenet, minun työni valtionvarainministerinä <clears throat> on valmistanut minua näihin toimiin. Ja nämä horisontaaliset toimet ovat antaneet minulle laajemman kuvan myöskin siitä, millaisia mahdollisuuksia on, ei ainoastaan verotuksessa, vaan myöskin taloudellisessa kehityksessä ja turvallisuudessa. Tästä syystä uskon, että vero- ja tullipolitiikka eivät ole ainoastaan finanssipoliittisia toimia, vaan ne antavat meille mahdollisuuden saada aikaan edistysaskelia, joita yhteiskuntamme tarvitsee. Eurooppa on tällä hetkellä käännekohdassa. Juuri olemme pääsemässä vapapudotuksesta pois mutta kuitenkin tilanne on erittäin arka. Tästä syystä meidän täytyy tehostaa toimiamme ja samanaikaisesti myöskin tehostaa julkista rahankäyttöä. Meidän täytyy muistaa, että ihmiset maksavat veroja ja nämä asiat on otettava huomioon, koska ne vaikuttavat kaikkiin perheisiin. Tästä syystä kaikki verovälineet täytyy arvioida tarkasti. Ja kaikki, kaikista päätöksistä niitä täytyy ensin pohtia, niiden täytyy saada suuren yleisen tuki ja myöskin sitten täytyy vaikuttaa siihen, miten ne täytäntöön pannaan. No, miltä nyt nämä kaikki tilanteet näyttävät verotuksessa ja tullionissa? Ensinnäkin tärkeintä on sisämarkkinat ja tämä on Euroopan integraation yksi suurimmista menestystekijöistä. Mutta meidän täytyy myöskin olla itse kriittisiä, koska kaikkia mahdollisuuksia sisämarkkinoilla ei ole vielä käytetty. Meidän täytyy havaita, mitkä veroesteet tekevät yritysten elämän vaikeammaksi. Järjettömät veroesteet täytyy poistaa. Myöskin kaksinkertaisen verotuksen kysymykset täytyy ratkaista mahdollisimman nopeasti ja hyvällä tapaa. Meidän täytyy katsella uudestaan yhteistä konsolidoitua yritysveropohjaa, harmonisaatio ja myöskin veropohjan lukujen yksinkertaistaminen tarjoaisi uusia mahdollisuuksia yritykselle sisämarkkinoilla. Tämä myöskin vähentäisi kustannuksia ja parantaisi liikkuvuutta ja kilpailukykyä maailmassa. Se, että hyvää hallintotapaa parannetaan EUn ulkopuolella ja sisäpuolella, vähennetään hallinnollisia taakkoja, yksinkertaistetaan veromenettelyjä ja vähennetään veronpalautusaikoja ja niin poispäin. Siis tämä ei ole mikään kattava lista, mutta työtä täytyy tehdä. Yksi kuumimmista aiheista tänä päivänä on energia. Tarkoitukseni on tehdä aloitteita veroinnovaatioiden puolesta, jotka vahvistaisivat tehokkuutta ja myöskin lisäisivät ympäristön suojelua. Käsittääkseni keskittyminen vihreisiin asioihin on myöskin otettava mukaan verofilosofian. Tarkoituksena myöskin uudistaa verotu, tullia. Tämä vuosisata vaatii uuden järjestelmän. Puhun nyt tässä e-tullista, joka pohjautuu nykyaikaisen koodin ja myöskin käyttää hyväkseen tietotekniikkaa. Tällainen tullijärjestelmä olisi järkevä kansalaisillemme, yrityksillemme ja myöskin säästäisi aikaa ja rahaa. Tämän lisäksi ainoastaan tällainen järjestelmä voisi täyttää tehtävänsä takaamaan eri takamaan eri asioita ja myöskin parantamaan turvallisuutta olen tässä jatkuvasti puhunut taloudellisesta verotuksesta budjettipolitiikassa, mutta talous ei ole myöskään, se ei ole mikään itsenäinen asia, vaan sillä saavutetaan määränpää. Talouden täytyy toimia, jotta eurooppalaiset ideat saadaan toteutettua. Ja myöskin muutosten täytyy nopeutua. Sen täytyy vahvistaa myöskin sosiaalista mallia, jossa ketään ei saa marginalisoida. Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Uskon, että avain, jotta menestystä saavutetaan, on se, että keskitetään toimet kaikissa instituutioissa. Tästä syystä läheinen yhteistyö teidän kanssanne tulee olemaan tärkeä osa työtäni tulevaisuudessa. Uskon, että luottamus on tärkeä asia hedelmäiselle yhteistyölle. Tästä syystä en puhu ainoastaan menestystekijöistä kanssanne, vaan myöskin kaikista ongelmista, joita ehkä kohtaamme. Ja toivoisin, että tämä kuuleminen on ensimmäinen askel kohti yhteistä vuoropuheluamme. Kiitos. Grazie. Kiitoksia, herra komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Geresle minuutin ajaksi. Kiitoksia eh, arvoisa komission jäsen. Tällä, eh, tällä hetkellä hän eh, talousarvion valvonta on keskiössä ja haluan nyt tässä myöskin kertoa, että arvostan herra Brynerin panosta. Totta kai, kun hän tässä menehtyi, niin meillähän myöskin tässä esitetään kysymys liittyen Olafiin koska tällä hetkellä meillä on se ongelma, että komissio 14 kuukauden aikana on blokerannut Olafin uudistukset. Oletteko valmis eh, vuoden loppuun mennessä eh, esittämään tarvittavan työasiakirjan, jotta voimme jatkaa Olafin uudistuksen tiellä. Me pelkäämme, että komissio tässä aloittaa uuden eh, työmaan, eli yleisen syyttäjäviraston, koska tässä sitten käytettäisiin paljon aikaa ja petosten torjunta kärsi siitä. Olafin pääjohtajallahan erittäin suuri merkitys, ja tämä on toinen kysymyksen liittyykin siihen, koska hänet nimetään toimijoiden välisesti. Ö, oletteko valmiit saman aikaan ratkaisun tähän ja myöskin viittaan siihen, että erityinen vastuu todellakin vaatii tätä ja parlamentti haluaa ö, syyttäjän, joka on Olafin kärjessä ja oletteko myöskin valmis täyttämään tämän viran siirtymäkaudella? Kiitos. Grazie, signor commissario. Kiitoksia, herra komission jäsen. Kaksi minuuttia vastaukseen. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to start with this. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tästä toisesta kysymyksestä. Mielestäni yhteisenä tehtävänämme on varmistaa Olafin toiminnan jatkuvuus komissio tulee varmasti tekemään kaikkensa varmistaakseen tämän jatkuvuuden. Ja komissio on ollut yhteydessä jo oikeudelliseen yksikköön löytääkseen asianmukaisen ratkaisun johtuen tästä asian tilanteesta. Tiedätte varmasti hyvin, että tällä hetkellä herra Kallas on vielä vastuussa Olafin toiminnan kehittämisestä ja me tulemme tekemään yht- läheistä yhteistyötä hänen kanssaan tämän asian osalta. Olen valmis keskustelemaan kanssanne kaikista mahdollisista tavoista, joilla tässä nyt voidaan edetä oikeaan suuntaan. Mielestäni tärkeimpänä tehtävänämme on varmistaa se, että mahdollisimman nopeasti voidaan nimittää uusi pääjohtaja ja tässä odotan teidän täyttä tukeanne ja yhteistyötänne niin, että löydämme hyvän ö, työn kuvauksen tälle uudelle pääjohtajalle Olafin. Sitten lainsäädännöstä, Olafin lainsäädännöstä. Minun mielestäni ei todellakaan voida hyväksyä sitä, että komissio ei ole reagoinut neuvoston ehdotuksiin ja parlamentin ehdotuksiin lainsäädännöksi. Tämähän toimitettiin parlamentille vuonna 2006 ja ehdotuksenne tulivat äh, marraskuussa 2008. Te tunnette puheenjohtaja Barroson sitoumukset, jotka hän on ilmaissut poliittisissa suuntaviivoissaan äh, ja näissähän puhuttiin itsenäisen Olafin perustamisesta ja parlamentin ehdoton enemmistö tuki tätä ajatusta, joten meidän täytyisi löytää nyt oikea tapa löytää hyvä ratkaisu tähän kysymykseen. Kiitoksia. Edustaja Gressle vielä yksi minuutti. Niin se tosiasia, että Olafin ulkoistaminen on Barrosonin guidelinesissa on mukana ja että parlamentti on hyväksynyt Barroson nimeämisen, niin tätä ei nyt voida mitenkään pitää ulkoistamisen hyväksymisenä. Tehän saitte tämän kirjeen. Parlamentti vastusti sitä. Miten nyt aiotte ratkaista kyseisen konfliktin, jos haluatte pitää Olafin komission osana? E, en nyt voinut tästä vastauksesta ymmärtää sitä, että o, tuletteko tämän työasiakirjan nyt toimittamaan vai ette? Signor Kiitoksia, herra komission jäsen. Yksi minuutti. Uh, thank you. Kiitoksia. Me keskustelimme yksityiskohtaisesti tästä asiasta puheenjohtaja Barroson kanssa ja minä voin vain va- vakuuttaa teille, että Puheenjohtajan tarkoituksena on panna täytäntöön poliittiset suuntaviivansa, joita parlamentin ehdoton enemmistö tuki. Joten puheenjohtaja Barroso on sitä mieltä, että poliittiset suuntaviivat eivät ole pelkkää sanahelinää paperilla, vaan nämä ovat todellisia suuntaviivoja, joita hän haluaa seurata työssänsä tulevaisuudessa. Luonnollisestikin meidän täytyy löytää oikea tapa hoitaa tämä asia ja tässä olen täysin avoin keskustelemaan kanssanne parhaasta mahdollisesta tavasta varmistaa se, että Olaf on tehokas ja riippumaton. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Geijer, minuutti. Danke, Herr President. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, minä palaan nyt vielä tässä Olaf-kysymykseen tämän valiokunnan varma kanta on se, että Olafin täytyy olla mahdollisimman tehokas työyksikkö, koska petosten torjunta on politiikkamme keskiössä ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että petosten torjunta on ala, jossa EU ei saa antaa periksi, koska myöskin suuri yleisö tätä tarkkaan seuraa. Te juuri sanoitte, että tämä mission state statement Barosolta äh, tai komission puheenjohtajan suuntaviivat ovat saaneet äh, suuren enemmistön tässä talossa. Kyllä näin on. Äh, vaikka tietysti tyhjääkin siellä äänestettiin ja minun ryhmäni äänesti sitä vastaan, mutta kuitenkin tästä voidaan todeta se, että tällaista enemmistöä ei välttämättä kaikilla osa-alueilla ole, koska sittenhän työtä ei enää tarvitsisi tehdä. Joten haluaisinkin kuulla teiltä, että aiotteko tehdä työtä sen eteen, että Olafista tai että Olaf tulee olemaan tulevaisuudessakin pysyvä osa komissiota. Kiitoksia komission jäsen. Kaksi minuuttia vastauksesta varten. Uh, thank you for your question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Voin vain toistaa ensimmäisen vastaukseni. Mielestäni nyt Meille kaikille on tähdellistä varmistaa Olafin tehokkuus ja riippumattomuus sen toiminnassa. Tähän mennessä Olaf on toiminut aivan loistavasti torjuessaan petoksia ja korruptiota Euroopan unionissa. Ja tässä meidän pitäisi todella herra Bruno kiittää. Hänhän oli Olafin ensimmäinen pääjohtaja. Mielestäni meidän pitäisi jatkaa työtä tässä hengessä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että löydämme parhaan tavan mennä eteenpäin Olafin työn osalta niin, että lopulta sitten päädytään Olafin riippumattomuuteen ja ulkoistamisen myös ottaen huomioon pitkän aikavälin kysymyksen eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä, joten meidän täytyy myös keskustella täällä kanssanne, millä tavalla nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää, millä tavalla voidaan löytää paras tapa niin näille elimille toimia. Tietysti Euroopan yleisen syyttäjän osalta tämä on pitkän tähtäimen tehtävä. Tästä asiasta on jo keskusteltu komission ja sen Redingin kanssa ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä tämän nimenomaisen asian osalta. Grazie lei. Kiitoksia teille. Vielä minuutti, edustaja Jäger. Also ich glaube, die Frage der... niin uskon, että tämä Olafin riippumattomuus ei tässä nyt ole kyseessä ja varmasti kaikki myöskin täällä tukevat sitä, vaan kyse on siitä, että miten Olaf voi tehdä tehokasta työtä, jos ei se ole enää komission osa, vaan riippumaton virasto tai virasto, joka, jonka täytyy tehdä työtä ikään kuin ulkoapäin tähän suureen koneeseen. Joten tuetteko Barrosoa siinä, että Olafista on tarkoitus tehdä tällainen riippumaton yksikkö ja miten tämä tehokkuus sitten taataan verrattuna muihin toimielimiin? Saari, un minuto per la risposta. minuutti vastaukseen. That's uh, really the key. Mielestäni avainkysymys tässä on Olafin tehokkuus ja toimivuus. Mielestäni meidän kansalaisemme, meitä ei niinkään huoleta Olafin institutionaalinen kehys tässä, vaan he ovat todella kiinnostuneet Olafin toimista petoksen torjunnassa, korruption torjunnassa ja muiden tärkeiden asioiden hoitamisessa. Tässä mielestäni meidän pitäisi arvioida kaikkia hyviä ja huonoja puolia, kaikkea sitä, mitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa se, että saavutamme sen mitä kansalaisemme todella odottavat Olafilta. Ja tässä voin vahvistaa teille, että tulen olemaan täysin avoin keskustelulle. Tulemme keskustelemaan kaikista Olafin tulevan, tulevan kehityksen yksityiskohdista teidän kanssanne. Grazie. Un minuto all'onorevole Chatsimarkakis. Seuraavaksi minuutti Chatsimarkakis. Arvoisa komissaari, me edustamme Euroopan kansalaisia ja tästä syystä voinkin sanoa myöskin kolmannen ryhmän nimissä, että meillä on ongelma liittyen tähän Olafin ulkoistamiseen. Ettekä anna nyt tähän mitään yksiselitteistä vastausta, haluatte keskustella kanssamme, mutta tulette näkemään, että me vastustamme sitä. Nyt sen toinen aihe, eli kansalaisjärjestö myöskin tässä on sellainen ala, missä petoksia voi tapahtua ja olemme havainneet, että komissio tähän mennessä ei ole suostunut, vaikka parlamentti on pyytänyt määrittelemään kansalaisjärjestöjä, antamaan selkeä määritelmä sille, että mikä kansalaisjärjestö tukee teitä. Se, että kansalaisjärjestöthän tässä myöskin vaikuttavat komission jäsenten toimintaan, esimerkiksi ympäristöasioissa, eli vaikutukset ovat hyvin suuria. No, miten nämä sitten järjestäytyvät, ovatko ne demokraattisesti valittuja? Eli tässä nyt sitten ei voida selvittää veronmaksajalle, että miten tämä toimii. Voitteko tällaisen luettelon meille toimittaa, jotta saataisiin hiukan enemmän avoimuutta tähän kansalaisjärjestökysymykseen? Kiitoksia komission jäsen kaksi minuuttia. Yes, I think that's... Niin, olen sitä mieltä, että kysymys kansalaisjärjestöistä on äärimmäisen tärkeä ja vakava. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. määritelmässä on ongelma, mutta minä uskon, että jos yhdessä ehkä voisimme löytää yhteisen tavan kuvailla kansalaisjärjestöä, se varmasti auttaisi merkittävästi myös siinä, kun asiaa hoidetaan. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta tässä kenkä puristaa siitä, että jos tarkastellaan kansallista lainsäädäntöä, jossa määritellään kansalaisjärjestö, on suuri kirjo. Siksi on äärimmäisen vaikeaa löytää mitään yhteistä nimittäjää, yhteistä määritelmää kansalaisjärjestölle. Uskon, että olisi kovin hyödyllistä, jos pystyisimme siihen kuitenkin. Avoimuudesta sitten sanoisin, että me olemme paljon saaneet aikaan internetin avulla, koska siellä ovat myös edunsaajat esillä, kaikki edunsaajat, myös kansalaisjärjestöt. Nyt kaikki voivat tutustua näihin varoihin internetissä ja näkevät, mitä kellekin on annettu. Haluan mennä tämän aloitteen kanssa vielä pidemmälle. Esimerkiksi verkkosivu, mistä löytyisivät edunsaajat varsinkin jäsenvaltioissa, eivät ole ihan täydellisiä. Niitä sietää kohentaa, jotta se olisi käyttäjäystävällisempää. Löydettäisiin keinoja saada aikaa parempia hakukoneita, niin että kansalaisilla ja parlamentin jäsenillä meillä kaikilla olisi parempia välineitä selvittää, miten edunsaajien kanssa on nopeammin ja milloin on vain tarpeen. Grazie, onorevole Chatsimark. Kiitoksia, edustaja Hatsimark. Kaksi vielä lisäkysymyksen yksi minuutti. Arvoisa komissaari, niin eivät ainoastaan jäsenvaltiot tällä kertaa ole tehneet työtä oikein, vaan komissio, vaikka usein pyydettiin, se ei ole kyennyt julkaisemaan luetteloa esimerkiksi nettisivuilla tai kirjallisena. Olen kuitenkin iloinen siitä, että haluatte keskustella tästä kanssamme ja haluan kysyä, että onko mahdollista saada tällaista yhten, luettelua tai nettisivuja, missä komission jäsenten vastuualueet on jaettu, koska Barossohan teki näin. Oletteko myöskin sitä mieltä, että nämä vastuualueet johtavat siihen, esimerkiksi tässä on aikaisemmin oltu, tai on ollut paljon laajempi salkku, mutta voivatko komission jäsenet nyt hiukan niin kuin piilotua näiden asioiden taakse? Mitä te aiotte tehdä tämän asian suhteen? Grazie. Kiitoksia. Minuutti vastaukseen. Yes, so, uh, I just could, uh... Niin, voin todeta vain, että itse olen ymmärtänyt niin, että kaikki tieto edunsaajista, EU-rahastojen edunsaajista täytyy olla avointa ja saatavilla kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja kansalaisille yhtä lailla. Koska tässä nyt on kysymys kansalaisten rahoista ja kansalaisillamme on oikeus tietää, kuinka heidän rahansa käytetään ja kuka ne käyttää. Joten jos järjestelmässä on puutteita, niin olen valmis tekemään työtä äh, ratkaisujen löytämiseksi, niin että ongelmat voidaan korjata. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Stas, minuutti. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja Arvoisa komission jäsen. Istun täällä takananne. Hei, täällä, täällä olen. Arvoisa komission jäsen, minä olen tässä valiokunnassa esittelijänä liittyen omiin varoihin ja olen tässä käsitellyt myöskin petosten torjuntaa. Tässä arvioidaan, että kyse on useista miljardeista, 500 miljardia. Tällä vaalikaudella meillä oli kaksi suositusta – kyse oli savukkeiden salakuljetuksesta, arvonlisävero salakuljetuksesta. Meillä oli oma aloite, mietintöjä. Ja jos nyt yksi toimenpide otetaan tai otettaisiin esille näistä, jonka haluatte täytäntöön panna mahdollisimman nopeasti, niin mikä se olisi näistä? Vastauksen kaksi minuuttia. Uh, yes, I... Kyllä, luin teidän mietintömme suurella mielenkiinnolla. Muitakin mietintöjä, useita, joita parlamentin jäsenet ovat tehneet. Pidän esittää kovin kiintoisana voidaan miettiä mahdollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin varsinkin tällä alueella. Olen aivan samaa mieltä siitä, että alvpetosten kysymys on vakava ja vaatii lisätoimenpiteitä. Sanoisin, että komissio on jo esittänyt aika lailla toimenpiteitä neuvostolle. Ensinnäkin halutaan nopeuttaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kesken näin asia voidaan käsitellä, kun on kyse tuonnin arvonlisäverosta. Se on ollut porsareiken aikaisemmin järjestelmässä ja se halutaan nyt panna umpeen. Neuvosto on jo tehnytkin päätöksiä näissä kahdessa asiassa. Minun mielestäni meidän täytyy myös karusellipetoksia käsitellä. Se on kaikkien kuumin peruna tällä hetkellä. Tässäkin komissio on esittänyt järjestelmää, siis hallinnollista järjestelmää, niin kutsuttu Eurofisk-järjestelmää. Jos minun pitäisi valita jokin valinta, niin Eurofisk-järjestelmä ehkä olisi tehokas keino vaihtaa tietoja petoksista, petostapauksista. Se olisi varmasti kaikkein tärkein. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Stas, minuutti. Thank you, uh, Kiitoksia, komission jäsen. Minun täytyy todeta, että kysehän on usein rikollisista verkostoista, jotka ovat hyvinkin luovia Viime viikkoina kaksi brittiä otettiin kiinni meidän maassamme, koska he olivat osana tällaista arvonlisäverokaruselia. Kyse oli päästöoikeuksista, joten tässä täytyy ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka mahdollistavat toimimaan eri osa-alueilla. Jos nyt jo tällaisessa asioissa tällaisia arvonlisäverokaruselleja on, niin sehän on hyvin vakava merkki. No sitten meillä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset. No mielestäni niitä ei oteta riittävän vakavasti. Niitä pitäisi, ne pitäisi ottaa tarkemmin huomioon. Voitteko tähän sanoa jotain? Kiitoksia minuutti vastaukseen. Yes, I, I read the court of... Juuri olen lukenut tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja mielestäni on erittäin tärkeää, että tuomistuimen suositukset otetaan huomioon. Yleisesti ottaen olen ymmärtänyt niin, että komissiolle tuomioistuimelta annetut suositukset edellyttävät täytäntöönpanoa ja noudattamista. Se olisi nyt etusijalla minun tulevassa työssäni. alvepetoksista sanoisin, mietin mahdollisuuksia siihen, että Olaf olisi tässä mukana. Vaikkakin tiedämme, että varsinkin verotusasioissa suurin toimivalta on jäsenvaltioissa. Tässä täytyy edetä varovaisesti, eritellä mahdollisuuksia ottaa huomioon myös Olafin voimavarat. Grazie. Kiitoksia. Hepping, minuutti. The President, I also like... Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen siitä, millä tavalla aiotte puuttua tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia erityisesti mitä tulee aluepolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Niiden osaltahan on paljon ongelmia. Usein ongelmana on se, että tietoja ei saada tai varoja ei eh, käytetä tehokkaasti tai tavoitteita ei saavuteta. Kertomuksessa on erityisesimerkki, joka liittyy herra Hatsimarkaksen eh, kysymykseen. Viime vuoden kertomus kehitysyhteistyöstä. Eh, kansalaisjärjestöt käyttävät noin miljardin ja osa hyvin suurta osaa tästä rahasta ei käytetä hyvin. Tilintarkastustuomioistuin on tätä kritisoinut vahvasti. Monet hankkeet eivät ole millään tavalla kestävällä pohjalla ja tämänhän pitäisi olla tärkeä asia näissä hankkeissa. EU rahoittaa etenkin rakennerahastojen kohdalla virhe marginaali vuodelle 2008 on edelleenkin ollut 11 prosenttia. Ja tämä mielestäni ei todellakaan ole hyväksyttävää. Meidän täytyy ryhtyä toimiin sen osalta, miten varoja käytetään rakennerahastojen puolella, mutta meidän täytyy myöskin tehdä selkeä ero virheiden ja petoksen, petosten välillä – koska suurin osa näistä virheistä liittyy siihen, että asiakirjoja ei ole saatavilla, että kelpoisuuskriteerejä on käytetty väärin ja myöskin muita asioita tähän liittyy. Tietysti petos, petokset ovat tässä tärkeä asia. Tiedätte, että on olemassa esimerkkejä siitä, että varat on jäädytetty. Nämä tapaukset olivat siis Bulgaria ja Romania menneisyydessä. Ja komissio tarkastelee hyvin tarkasti, miten nämä hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat jäsenvaltiossa ja on valmis ryhtymään toimiin, mikäli se on tarpeen. Grazie, un minuto per l'onorevole Sonne. Kiitoksia vielä lisäkysymys, olkaa hyvä. Niin, haluaisin nyt te vastasitte vain kyllä ja kyllä, mutta ettepä vastanneet. Vastannut. Enkä ihan oikein ymmärtä, mitä tarkoitatte täällä. Voisiko komission jäsenehdokas nyt henkilökohtaisesti sitoutua siihen, että keskeytetään varojen saanti maille ja alueille, jotka toistuvasti ovat jättäneet maksamatta sääntöjen mukaan nämä varat? Se oli tämä ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, haluaisin siihenkin myönteisen vastauksen siihen, että oletteko valmis tulemaan valiokunnan eteen vuosittain käymään läpi kaikki eturistiriidat, joita on tullut komission aikana esillä vuoden saatossa. Minä sanoisin, jos ajatellaan Varoson edellistä komissiota, niin siellä on ollut suuria eturistiriitoja Esimerkiksi kaupasta vastaava komission jäsen on ollut käsittelemässä isoja asioita yrityksen kohdalla, jos hän on ollut aika mukana. Tai Microsoft oli myös yksi esimerkki tästä, kun siellä oli eräs neuvonantaja, joka antoi neuvoja kuluttajasosta vastaavalle komission jäsenelle. Voisitko siis tulla tänne valtiokuntaan kertomaan tästä? Grazie, un minuto per la risposta. Kiitoksia minuutin vastaukseen. Uh, honorable member. Arvoisa parlamentin jäsen, Mielestäni komissio on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin, kun on nähty todisteita petoksista tai virheistä. Meillä on rahoituskorjausten ja takaisinperintäjärjestelmä. Vuonna 2008 perintätaso oli noin melkein 3 miljardia euroa ja avun jäädyttämistä käytettiin kymmenen kertaa vuonna 2008 verrattuna vuoden 2007 yhteen ainokaiseen kertaan. Joten kyllä tätä työtä tehdään komissiossa, mutta olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy tehdä vielä enemmän tällä alalla niin, että parannetaan entisestään tätä tilannetta jäsenvaltioissa. Ja eturistiriitakysymyksen osalta vastaan, että kyllä minä olen valmis tulemaan parlamenttiin ja keskustelemaan kaikista asioista, jotka voivat liittyä eturistiriitoihin. Kiitoksia Andreasen. Yksi minuutti. Thank you, Chairman. Mr. Semeta. Kiitoksia puheenjohtaja herra Semeta vastauksessanne parlamentin kyselyyn. Olitte kovasti sen puolesta, että luotaisiin eurooppalainen syyttäjäviranomainen. Voisitteko vahvistaa meille sen, että tämä todellakin perustetaan huolimatta siitä, että brittihallitus ehkä käyttää veto-oikeuttaan. Toiseksi, voisitteko antaa päivämäärän sille, että komission jäsenten uusi käytännössääntö tulisi toimenpantavaksi? Kolmanneksi, oletteko tietoinen siitä, että tämä sisäisen tilintarkastuksen johtajalle on ollut aikaisemmin komissiossa. Eikö tässä ole eturistiriitaa tämän henkilökohdan, jossa hän selvittää omaa työtään ainakin ensimmäisen kahden vuoden aikana. Ja neljäs kysymys. Paljon on käyty keskustelua aina, kun tilintarkastajat laativat kertomuksensa siitä, onko virheitä vai petoksia. Miten te määrittelette petoksen? Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Vastauksen kaksi minuuttia. Uh, on the issue of... No ensinnäkin tämä eurooppalainen yleinen syyttäjä. Tämä on hyvin vaikea aihe ja meillä EU:ssa on käyty hyvin pitkiä keskusteluja tästä asiasta aina vuodesta 2021, 2001 mutta Lissabonin sopimuksen kautta Euroopan unioni voi perustaa tällaisen kyseisen viran, niin meidän pitäisi edetä tällä suunnalla. Ja kuten tässä aluksi mainitsin, me keskustelemme tästä asiasta komissaarin Redin kanssa ja teemme yhteistyötä. Ja minun mielipiteeni on se, että tällainen eurooppalainen yleinen syyttäjä myöskin parantaisi Euroopan unionin toiminnan tehokkuutta. No sitten komission käytännössäännöistä – ohjesäännöstä mielestäni on tärkeää tässä edetä. Ja puheenjohtaja Barroso myöskin mainitsi tämän poliittisissa suuntaviivoissaan. Joten komissio on valmis tekemään yhteistyötä kanssanne ja neuvoston kanssa toimijoiden välisellä tasolla. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää parantaa jossain profiilia – ja tämä tulee olemaan myöskin uuden komission tehtävä, eli siis toimia toimielinten välisesti yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa ja keskustella mahdollisuuksista tehdä tästä ikään kuin malli kaikille eurooppalaisille toimielimille. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia. En ihan täysin kuullut tätä viimeistä kysymystä tästä pääjohtajasta. Minuuto di replica. Niin vielä Andersalle minuutti lisäkysymyksiä, Yksi minuutti. Thank you, Chairman. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä siis äh, sanoin, että tämänhetkinen sisäisen tilintarkastuksen pääjohtaja oli ennen komission pääkirjanpitäjä. Eikö tässä nyt ole hieman eturistiriitaa, että tämä henkilö tulee ainakin seuraavien parin vuoden ajan tarkastelemaan omaa aiemmin tehtyä työtänsä? Olkaa hyvä. I know... Um, Tiedän, että äh, Brian Gray on hyvin varovainen mies ja me puhuimme tästä asiasta sisäisen tilintarkastuksen palveluissa. Hän, hänellä on paljon mahdollisuuksia parantaa sisäisen tilintarkastuksen toimintaa ja sitten tämä mahdollinen eturistiriita on, tällaiset tilanteet on selkeästi määritelty ohjesäännössä ja en näe tässä nyt mitään erityistä eturistiriitaa tässä asiassa. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Ehrenhauser, yksi minuutti. Presente. Onko hän läsnä? Onko joku muu sitoutumattomista, joka haluaa hänen puolestaan puhua? Ei kukaan. Erinomaista. Eteenpäin siis. Seuraavaksi Audi, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Täällä oikealla puolellanne kysyisin teidän DASista. Onnetaan myönteinen DAS tilintarkastustuomioistuimessa komissiolle. Siinä on kuitenkin hyvin vähän varoitus yleisestä politiikasta viittauksia myös teidän kirjallisissa vastauksissanne. Mitä mieltä te olette ylipäätään tilintarkastusketjun laadukkuudesta, missä määrin tietoja jaetaan jäsenvaltioiden kanssa? Ettekö olisi sitä mieltä, että tarvitaan kokonaisvaltaisempaa pohdiskelua niin, että mukaan otetaan myös kansalliset tilintarkastustuomioistuimet, koska sopimus sen sallii, mutta myös kansalliset parlamentit, jotta voimme tehdä yhteistä työtä? Euroopan parlamentin tehtävänä on valvoa toimeenpanevaa, siis Euroopan komissiota Ettekö ole sitä mieltä, että meidän pitäisi taataksemme tilintarkastuskertomuksen laadun miettiä tätä siedettävää riskiä kokonaisvaltaisemmin? Grazie. Kiitoksia. Kaksi minuuttia vastaukseen. Yes, I think that... Uh... Niin. Lisätyötä kohti myönteistä tarkastuslauselmaa ja vielä intensiivistä intensiivisempää työtä kohti positiivista tarkastuslausemaa. Tämä on erittäin tärkeää. Me voimme saavuttaa tämän tekemällä yhteistyötä ja ratkaisemalla porsan reikkiin liittyviä kysymyksiä. Tiedätte, että suurimmat ongelmat varojen käytössä liittyvät EU-varojen käyttöön käyttöön kansallisella tasolla, rahastojen käyttöön kansallisella tasolla. Ja nyt meillä on uusi vuosittaisten tiivistelmien järjestelmä on ollut kaksi vuotta. Ja minun mielestäni näiden vuosikertomusten laatu ei vielä ole riittävässä määrin tyydyttävä. Joten meillä on nyt kyllä hyvät mahdollisuudet tässä käsissämme, koska nyt me odotamme ehdotuksia varainhoitoasetuksen muutokseksi. Me voisimme tässä vahvistaa tilintarkastuksen roolia varainhoitoasetuksessa. Ja mielestäni tarkastuslauselmien pitäisi olla osa vaatimuksia, joita asetetaan jäsenvaltioille – ja korkeimpien tilintarkastusinstituutioiden mukana olo jäsenvaltiosta olisi tässä mielenkiintoista. Tietysti täytyy tässä muistaa toisiasuusperiaate, mutta kyllä tähän suuntaan kannattaa nyt töitä tehdä. Grazie, onorevole Audi. Kiitoksia. Oggi minuutti. Ei lisäkysymyksiä, herra puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi minuutti edustaja Stavrakakis. Thank you. Thank you. I'm here. To your... Kiitoksia. Täällä. Täällä olen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, näissä kirjallisissa me painotatte yhdeksi tärkeistä prioriteetistanne se, että budjetti budjetin käyttö on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Niin se, että by- byrokratiaa on vähemmän ja että saatte tai olette vastuullisempia ja luotettavampia näissä väärinkäytöksissä. Tuen näitä asioita. No, miten parantaisitte EU-rahoituksen valvontajärjestelmää niin, että esimerkiksi pienet järjestöt, kansalaisjärjestöt ja muut työmarkkinaosapuolet saisivat tai pääsivät paremmin käyttämään näitä varoja ja että virheitä tapahtuisi paremmin ja valvonta olisi tehokkaampaa. Vastauksia kaksi minuuttia. I think that you touched... Mielestäni otit esille erittäin tärkeän aiheen. Tiedätehän, että pari viime vuoden aikana olemme lopettelemassa jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiä. Komissio on sitä mieltä, että uusi järjestelmä auttaa takaamaan sen, että meillä on parempaa valvontaa ja parempia tarkastuksia jäsenvaltioiden järjestelmissä. Mutta jos oikein ymmärsin kysymyksenne, se liittyy yksinkertaistamiseen sääntöjen osalta. Tässä olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätösten kanssa. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Nimittäin, että edelleen on parantamisen varaa sääntöjen yksinkertaistamisessa, varsinkin menopuolella – mitä monimutkaisempia säännöt ovat, sitä enemmän on myös mahdollisuuksia tehdä virheitä järjestelmässä. Nyt meillä on hyviä tilaisuuksia olemassa, koska varainhoitoasetus on tarkistusprosessin alla. Viime vuoden lokakuussa laadimme tästä tiedonannon ja saimme järjestimme kuulemisen ja saimme hyviä esityksiä siitä, miten varannutasetusta voidaan kohentaa. Meillä on muitakin mahdollisuuksia kohentaa sitä. Hyviä ajatuksia täälläkin on tullut esille täällä parlamentissa varannutasetuksen parantamiseksi. Varmasti pystymme tekemään esityksiä varannutasetuksen merkittävällä tavalla – merkittäväksi yksinkertaistamiseksi, jotta varojen käyttö olisi helpompaa myös edunsaajien kannalta. Kuitenkin voidaan taata myös varojen tervehallintaa. Kiitoksia. Minuutti. Olkaa hyvä. Thank you. I have no other comments. Kiitos. Minulla muita. Ei ole muita kommentteja. Kiitoksia. Minuutti. Edustaja Makovei in your portfolio de... Kiitoksia. Niin olen täällä. Puheenjohtaja Varosu viittaa tarpeeseen parantaa petosten torjuntaa, kun hän kuvelee salkkuanne. Te tiedätte, että tässä petoksia käyttävät esimerkiksi bisnesmiehet, jotta voivat hyötyä verojärjestelmistä. Mitä te aiotte tehdä, jotta veron kierto loppuu ja että laittomat toimet äh, veroparatiisien osalta päättyvät? Onko tämä painopistealueena teille ja minkälainen kalenteri teillä on näitä toimia varten? Ja tähän liittyen myös Aiotteko uudelleen aloittaa menettelyn, jotta voidaan hyväksyä direktiivi yhteisön varojen väärinkäytön rikosoikeudesta vastuusta? Tämähän blokattiin aikaisemmin. Ja tämän lisäksi myös yhteinen hallinnollinen apu yhteisön varojen suojelemiseksi. Tämänkin neuvosto jäädytti viime vuonna. Kiitoksia, kaksi minuuttia. So I think uh... Niin, uskon, että tämä veroparatiisikysymys on ratkaiseva tässä tilanteessa, kun jäsenvaltiot ovat suurten ongelmien edessä ja kriisin takia tietysti nämä asiat ovat pahentuneet ja meidän täytyy todellakin tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa hyvän hallintotavan verojärjestelmissä. Tässähän on hyvin paljon jo tehty. Tiedätte, että komissio neuvottelee sopimuksesta Liechtensteinin kanssa – tällaista petosten torjuntasopimuksesta. Ja, ja tämä sopimus, jos se menee läpi, siitä tulee tällainen malli muille. Kun ajatellaan muita maita, esimerkiksi Monaco, San Marino, Sveitsi, Andorra. Sitten keskustelut säästödirektiivistä. Tämäkin on erittäin tärkeä ja uskon, että saamme ratkaisun aikaiseksi ja voimme vakuuttaa jäljellä ovat kaksi jäsenvaltiota, jotka vielä blokeeraavat tämän direktiivin yhdessä tällaisen paketin kanssa, johon liittyy muita direktiivejä. Ja tarkoituksena on tässä laajentaa komission ehdotusten kenttää totta kai meidän pitäisi käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä ja varsinkin kehitysyhteistyövälineitä sisällyttää hyvän hallintotavan periaate kaikkiin näihin neuvotteluihimme kumppaniemme kanssa, kun ajatellaan kehitysyhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että hyvästä hallintotavasta tulee perusperiaate vero, verotusjärjestelmien toiminnassa sekä EU:ssa että myöskin muualla maailmassa. Tämä on prioriteettini ja tulen tekemään paljon työtä sen parissa. No sitten tämä toinen direktiivi. Tulen tutkimaan sitä aivan lähitulevaisuudessa. Ja tämä eh, direktiiviehdotus voisi parantaa tehokkuutta, niin eh, olen todellakin valmis eh, käynnistämään keskustelun siitä. Makovei minuutti. You said you support... sitten tukevanne nykyisen käytännössäännön tarkistamista. Sitoudutteko siis siihen, että aukot panan umpeen, kuten esimerkiksi, että ei ole selvästi määritelty eturistiriitaa, ei ole selkeyttä myöskään lahjojen osalta, ja otettaisiin myös vieravaraisuuden osoittaminen, kuten lomakutsut, tähän luokkaan. Ei ole selkeitä kriteereitä, kun arvioidaan työpaikkoja komission palvelun jälkeen. Ja haluaisin kyllä tai ei vastauksia. Sitoudutteko siihen, että tarkistetaan, hyväksytään sääntöjen tarkistettu versio tämän vuoden kesäkuun mennessä? Kiitos. Prego, un minuto. Minuutti, joka hyvä. Yeah, uh, so, uh, as I mentioned, uh... No, kuten mainitsin, komissio tulee työskentelemään käytännössääntöjen muutosten parissa ja myöskin toivoo, että kaikki toimielimet ja parlamentti muun muassa perustaisivat tällaisen toimielinten välisen työryhmän, jotta saadaan järkevä ehdotus aikaiseksi ja käsittääkseni tämä luettelo näistä asioista, niin jotka mainitsitte, asioista, jotka täytyy ottaa käsittelyyn, niin me, meidän täytyy tarkastella käytäntö, sääntöjä laajemmassa merkityksessä ja keskustella Barosson kanssa siitä, miten näistä käytännössäännöistä saataisiin aikaiseksi kuin malli kaikille EUn toimielimille – jotta voidaan varmistaa parhaat mahdolliset toimet kaikissa EUn toimielimissä. Saldemus. Saldemusen minuutti. Tack för det. Kiitoksia. Niin, Euroopan parlamentin jäsenenä me edustamme kansalaisia. Me haluamme, että pystymme tarkastamaan kaikkia työtä, jota tehdään Euroopan unionissa. On tärkeää tietää, miten varoja käytetään. Siksi kysyisin, miten sinä aiot taata komission jäsenenä sen, että meidän tarkastusoikeutemme parlamentissa otetaan huomioon todellisuudessa. Kyse on tässä myös vastuuvapausmenettelystä. Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Um, my view... Oma näkemykseni ei ole, mm, se on varsin yksinkertainen. Euroopan parlamentin jäsenet, mielestäni heillä on täysi oikeus valvoa kaikkea varojen käyttöä, varoja, joita Euroopan unionin talousarviosta käytetään. Mielestäni edelliset vastuuvapausmenettelyt ovat selvästi osoittaneet meille, että parlamentti suhtautuu tähän asiaan erittäin vakavasti. Parlamentti on antanut useita erittäin hyviä suosituksia Euroopan unionin varojen tehokkaamman, teho, tehokkaammaksi hallinnoinniksi. Vuonna 2007 oli laskelmieni mukaan parlamentilta noin 203 suositusta ja komissio pani niistä täytäntöön 195. Joten mielestäni tämä on aivan oikea tapa varmistaa Euroopan unionin varojen tehokas käyttö. Ja aikeenani on jatkaa tätä tehokasta työtä yhdessä teidän kanssanne ja ottaa suosituksenne huomioon ja panna ne täytäntöön. Kiitoksia. Jos on muuta kysymystä. Delange, minuutti. Äh, ehm, Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. No, se tosiasia, että minun piti juosta äh, saapuukseni tänne paikalle, se osoittaa teille, että arvostan todellakin sitä, että saan olla täällä Tämä <clears throat> on tietysti hyvin suuri ja tärkeä aihe meille. Ja usein komissio on meidän puolella. Me olemme saaneet vuosittaisia yhteenvetoja, joilla on ollut ainoastaan rajoittunut lisäarvoa. No miten te voitte varmistaa, että nämä yhteenvedot todellakin ovat kansainvälisiä hallintoselvityksiä? Voiko komissio vakuutella teille, että olette parlamentin puolella tässä tärkeässä asiassa, kun kyse on seuraavasta toimielinten välisestä sopimuksesta ja rahoitusnäkymistä. Vastauksen kaksi minuuttia. Uh, Mielestäni jäsenvaltioiden antama vakuutus varojen käytöstä on erityisen tärkeää. Siitä ei ole epäilys häivääkään – Tehän tiedätte, että komissio on pyrkinyt saamaan aikaan järjestelmän jo 2005 kansallisista ilmoituksista, mutta neuvosto tämän kumosi. Sen sijaan meillä on vuosittaiset vuotuiset yhteenvedot, kuten me esitimme sekin meni läpi, mutta suurin ongelmien. Nyt tämä on toiminut jonkun vuoden ajan. Mainitsinkin, että varsinkin vastuuvapauden äh, tarkastuslausuman antaminen on jo tullut 11 jäsenvaltiosta neljä antavat vapaaehtoisesti kansalliset vastuuvapauslausumansa, tarkastuslausumansa korjaa. Ja 2008 on tullut, siis meillä on jo 11 jäsenvaltiota, jotka jo antavat vakuutuksen rahojen käytöstä. Kun varannut asetusta tarkistetaan, meidän on päästävä eteenpäin niin, että kuvailu on parempaa, kuten myös vaatimuksetkin jäsenvaltioiden osalta. Ainakin pitäisi mainita vapaaehtoiset varojen käyttöilmoitukset, mutta tämä on kyllä jäsenvaltioidenkin harteilla, koska he ovat mukana tässä se oikeastaan mikä on kaikkein tärkeintä taustatyölle. Joko sitten vuotuisissa yhteenvedoissa tai hallintolausumissa, niin tässä voitaisiin kyllä saada aika merkittävää parannusta. Grazie, un minuto per... Kiitos. Vielä Delanachelle minuutti. Need one minute, but my question... En tarvitse minuuttini, mutta kysymykseni alkoi sanalla miten millaisia aloitteita te otatte käsiteltäväksi. Totta kai eh, on koko joko tapa tehdä niitä, mutta mitä te, te tulette tekemään? I think that uh, uh I mentioned uh, at the... No, mainitsin mielestäni aivan alussa, että tällä hetkellä meillä on meneillään varainhoitoasetuksen kolmivuotistarkistus ja Komissio tulee tekemään ehdotuksen toukokuussa 2010 varainhoitoasetuksen tarkistamiseksi ja yksi ensimmäisistä tehtävistäni tulee olemaan se, että tulen antamaan oman panokseni varainhoitoasetukselle liittyen näihin vuosittaisiin yhteenvetoihin tai kansallisiin tarkastuslauselmiin. Varainhoitoasetus sitten, ehdotus siitä toimitetaan neuvostolle ja parlamentille ja asiasta käydään keskustelua ja sitten me tulemme ratkaisuun, joka sopii molemmille toimielimille. Ole Gerbra. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gerve. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan rouva Delange kysyi kysymyksen, jonka halusin kysyä minäkin, mutta voin jatkaa siitä, koska en ollut ihan tyytyväinen vastaukseenne, jos nyt oikein kuulin. Uskotte vakaasti va- va- avoimuuteen. Ja mielestäni se on se väline juuri, jolla saadaan aikaan parempaa rahoitusjärjestelmää. Mutta kantoron kaskessa on se, että avoimuudessa ja se, että varat käytetään jäsenvaltiosta Yrittäkää saada heidät vakuuttumaan siitä, että se on riittävän avointa. Parlamentin ja komission täytyy pakottaa jäsenvaltiot antamaan vuotuiset selvityksensä yhteenvetonsa ja kertoa kansalaisille, miten he käyttävät Euroopan varoja. Siinä kysymyksessä, mitä te itse asiassa oikein teette? Aiotteko esittää uuden järjestelmän kansallisten lausumien osalta. Tässä täytyy olla hyvin vahvana. Kaksi minuuttia. I, I, uh, in answering the previous question, I... Vastatessani edelliseen kysymykseen mainitsin jo, että tulen puoltamaan kansallisten varojen hallinnointi lausumien antamista, mutta meidän täytyy olla realistisia päätös varainhoitoasetuksesta tehdään Lissabonin sopimuksen mukaisesti yhteispäätösmenettelyllä kahden budjettiviranomaisen kesken, neuvoston ja parlamentin kesken. Ja tässä meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että voimme päästä asianmukaiseen ratkaisuun. Korostin edellisessä vastauksessani sitä, että äärimmäisen tähdellistä on tämä valmisteleva työ. Oli kyse sitten vuosittaisista yhteenvedoista tai kansallisesta lausumista ja Tilintarkastustuomio on yhtä mieltä tästä. Jos valmistelevat työt näitä asiakirjoja varten eivät ole riittäviä, niin nämä molemmat jäävät vain ö, turhiksi papereiksi. Ja tässä meidän täytyy varmistaa se, että taustatyö, tilintarkastukset, joita kansalliset elimet tekevät, ne ovat riittäviä, ne ovat kansainvälisten standardien mukaisia niin, että meillä on täysi varmuus siitä, että annetut lausumat, äh, tarkastuslausemat tai yhteenvedot todella perustuvat äh, löydöksiin, jotka on tehty kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä on kaikista tähdellisin asia, joka täytyy saavuttaa. Kiitoksia, Kevra Vinutti. Yes, I, I thank you for your... Kiitos vastauksestanne. Mutta Tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että neuvostossa on periaate siitä, että ei puututa asioihin, jos on kyse varojen käytöstä jäsenvaltiossa. Se on heidän etujensa mukaista, että ei puututa toinen toistensa asioihin, koska jokainen tekee miten lystää. No, jos pannaan pallo nyt neuvoston kenttäpuoliskolle, ei päästä puusta pidemmälle. Minä kysyn, haluatteko taistella sen puolesta? Puhua julkisesti avoimuuden puolesta jäsenvaltioissakin, miten siellä käytetään julkisia varoja. Jos sanotaan, että tehdään yhdessä, ei se riitä. Kyse on taistelusta ja haluaisin kuulla teiltä, oletteko te halukas panemaan hyntyt yhteen ja taistelemaan tämän asian puolesta. Kiitos. Grazie. Kiitos. Minuutti. I just could say that... Voin todeta tähän vain, että minä olen hyvin tuloshakuinen henkilö. Ja minulle äärimmäisen tärkeää on saavuttaa tuloksia, joita olemme itsellemme tavoitteena asettaneet. Ja tässä mielestäni on erittäin tärkeää tehdä työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että löydetään ratkaisu joka mahdollistaa sen, että me voimme parantaa Euroopan unionin varojen käytön tehokkuutta. Tämä tulee olemaan minun tehtäväni. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että virhetaso on liian korkea ja olen myös sitä mieltä, että uudet järjestelmät, jotka ovat jo paikallaan uutta ohjelmointikautta varten, koska täytyy muistaa se, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset tehtiin vanhojen rahoituspuitteiden sisällä uudessa uusissa rahoituspuitteissa on tehty useita tarkastuksia, joiden, jotka osoittavat, että virhetaso on mennyt alaspäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan ja aion jatkaa tähän samaiseen oikeaan suuntaan. Meijer per un minuto. Seuraavaksi Holmeijer minuuttiin. <clears throat> puheenjohtaja, arvoisa komissaari, me havaitsemme tässä keskustelussa, että teillä on hyvin hankala salkku ja me nyt käsittelemme neuvostoa tässä yhteydessä. Haluaisin nyt kuitenkin puhua enemmänkin tästä kollegiaalisesta elimestä, koska tämä salkkuhan sisältää varsinkin horisontaalisia tehtäviä. Teidän täytyy tästä syystä myöskin ajatella muita komissaareja ja myöskin toimia täysin avoimesti myöskin parlamentin suuntaan. Millaisia konkreettisia toimia aiotte ottaa mukaan, jotta nämä edistysaskeleet näillä tietyillä aloilla, joissa on ollut ongelmia, voidaan saavuttaa ja miten aiotte myöskin yksityiskohtaisesti varmistaa sen, että nämä ongelmat, joita parlamentti on identifioinut esimerkiksi vastuuvapaudessa, voidaan konkreettisesti myöskin täytäntöönpanna. Grazie, due minuti. Kiitoksia, kaksi minuuttia. Yes, I agree with you that... Olen samaa mieltä, että on erittäin tärkeää lyödä lukkoon komissiossa yleiset periaatteet, toimintatavat, jos tilin tarkastuksesta jota löytyy, että kaikki täytäntöön pannaan. Viime vuosien aikana komissio on saanut aikaa merkittävää edistystä mielestäni tällä alalla. Minulla on selvät sävelet siinä, miten tämä hoitaa, kuten mainitsitte. on varmasti tietoinen siitä, että meillä on tilintarkastusedistyskomitea. Ja jatkossa tässä menettelyssä minä johdan puhetta. Edistyskomitea sai paljon hyvää aikaan sen takamiseksi, että saattaa, saada aikaan parannusta komission toiminnassa. Meidän täytyy vielä virtaviivaistaa tätä toimintaa, keskittyä sen toiminnassa kysymyksiin, jotka liittyvät suurempiin riskeihin – meidän pitäisi riskinhallintajärjestelmää vahvistaa komissiossa ja kiinnittää huomiota myös näihin asioihin edistyskomiteassa, varsinkin korkean riskin kysymyksiin komissiossa. Minä aion jatkaa tästä eteenpäin. Meillä on myös, tai minun vastuullani on myös yleinen tilintarkastus ja se, että virtaviivaistetaan sisäisen tarkastuksen yksikkö, keskitytään tärkeimpiin riskialueisiin, se on äärimmäisen tärkeää. Grazie, onorevole Olmeier. Kiitoksia, Holma Järvinutti. Um, ähm, hierzu noch ein... No vielä lisäkysymys tähän. Miten kuvittelette yhteistyön Olafin kanssa konkreettisessa mielessä, että, että enää, ettei se kuulu enää <clears throat> täysin teihin ja millaisiin toimiin ryhdytte, jos nyt voidaan havaita, että parlamentin vaatimuksia otetaan huomioon, mutta kuitenkin kun ajatellaan ajatellaan tätä tarkastuslausumaa, että se sitten kuitenkin voidaan antaa. Kiitos, minuutti. Uh, yes, I think that's, uh... Niin, uskon, että kun ajatellaan Olafia, niin tällä hetkellä meillä on toimielimiä, jotka eivät ole osa komissiota. Ja kuitenkin komission jäsenet ovat vastuussa näiden toimielinten yhteistyöstä ja toiminnasta, joten mielestäni on mahdollista saada aikaan oikea malli, jolla voidaan varmistaa tällainen tiivis yhteistyö komission ja Olafin välillä – meidän pitäisi eh, työstää tätä, näitä lainsäädäntöpuitteita, jotka eh, eh, sitten jakaisivat nämä vastuualueet selvästi Olafin ja komission välillä ja myöskin määrittelisi yhteistyön, mutta tämä on kuitenkin hyvin pitkän, pitkäjänteistä, pitkän aikavälin työtä. Balci. Kiitoksia. Seuraavaksi Balcicis minuutti. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissio ja sen ehdokas. Niin todellakin tänään olemme puhuneet paljon Olafista, Euroopan petosten torjuntavirastosta. Kuitenkin Olafin kertomuksissa sanotaan, että hyvin usein eri toimivaltaiset elimet mukaan lukien jäsenvaltioiden täytäntöpanevat virastot ovat hyvin hitaita reagoimaan Olafin suosituksiin, mitä tulee petoksiin ja veronkiertoon. Tämän vuoksi olen kiinnostunut kuulemaan, mitä, mihin toimiin te olette valmis ryhtymään niin, että voidaan varmistaa toimielinten mahdollisimman jouheva yhteen toimiminen tässä. Malonu išgirsti. Eh, Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Kalbe, šioje, šioje. Todellakin on hauskaa kuulla kysymys myös omalla äidinkielelläni. Olen toki samaa mieltä teidän kanssanne. Olen samaa mieltä siitä, että Olafin tutkintojen tulokset ja suositusten noudattaminen eivät ole toteutuneet riittävässä määrin. Meidän täytyy ottaa huomioon myös sekin, että oikeustoimet saattavat viedä pitkän aikaa. On todellakin hyvin vaikeaa tehdä joitakin johtopäätöksiä jonkin tutkinnan osalta, jos on kyse parin vuoden toiminnasta. Kun valmistauduin tähän kuulemistilaisuuteen, kävin läpi sellaisia asioita, joihin oli mennyt jopa 10-15 vuotta. Pitkällä aikavälillä olemme saaneet aika kuitenkin konkreettisia tuloksia. Olemme saattaneet syytteeseen myös sellaisia tahoja, jotka ovat tehneet petoksia. Varmasti tilannetta voi tästäkin vielä kohentaa. Meillä on parlamentista tullut esityksiä, varsinkin Rova Gressle on niitä tehnyt. Hän on puhunut myös keinoista, miten voidaan parantaa suhteita kansallisiin lainkäyttöviranomaisiin, olla parempia yhteyksiä Euroopan eri tahoihin. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että lainkäyttövalta on jäsenvaltioissa. Kuitenkin tietojen vaihto ja tietojen esittäminen eri prosesseista, joita Olaf on käynnistänyt joissakin tietyistä vaiheista myös eri prosesseissa. Varmasti tämä tietojen vaihto helpottaisi ja tehostaisi järjestelmän toimintaa. Kiitos. Grazie, un Kiitoksia. Minuutti. Eh, gerbiamas komisaro, įžanginėje kalboje paminėjote. Kiitoksia, hyvä komission jäsen ehdokas. Johdantopuheenvuorossanne keskityitte erittäin tärkeään tulevaan tehtävään, eli verotusjärjestelmän yksinkertaistamiseen. Tällä tulee olemaan vaikutuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Voisitteko lyhykäisesti esitellä toimenne? Joo, mokessusysteemoja. Mm, <clears throat> Todellakin verotusjärjestelmä on sellainen, että se täytyy arvioida ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon toissijaisuusperiaate. Tämähän tarkoittaa sitä, että kaikki päätökset verotuskysymyksissä tehdään yksimielisesti neuvostossa. Kuitenkin on olemassa sellaisia aloja, joita voitaisiin yksinkertaistaa. Esimerkiksi kaupan alalla, tietojen vaihdon alalla yhteisössä. Esimerkiksi kaksinkertainen verotus on sellainen ongelma, jonka kohdalla tarkoituksena on aloittaa julkiset kuulemiset Euroopan unionissa, jotta voitaisiin löytää kaikki ne esteet, jotka liittyvät tähän kaksinkertaiseen verotukseen. Ongelma on erittäin tärkeä yrityksillemme ja kansalaisillemme. Me aiomme ottaa nämä ongelmat esille ja myöskin arvonlisävero kohdalla, niin aloitteet, joita nyt tässä nyt on, jo, jotka ovat jo käynnissä, voisivat parantaa prosessia. Un minuto. Kiitoksia. Itälä minuutti. Kiitos puheenjohtajani. Niin kysymys liittyy rakennerahastoihin. Tiedämme, että rakennerahastojen kaikista kustannuksista vähintään 11 prosenttia kärsii sellaisista epäsäännönmukaisuuksista, jotka aiheuttavat vakavaa tehottomuutta näiden rahojen käyttämiseen. On ollut erilaisia tarkastuksia perimistoimia, mutta ne ei ole toiminut kuin osittain. Nyt on kulunut kaksi vuotta siitä, kun julkaistiin rakennerahastojen action plani, mutta tilanne ei ole vieläkään kunnollinen. Mitä te aiotte tehdä? Te viittasitte täällä, että komissio aina ryhtyy sanktiotoimenpiteisiin, jos tilanne ei ole tyydyttävä, mutta nämä toimenpiteet, sanktiot, perimistoimenpiteet, niin ei ole, eivät ole riittäneet siihen, että rakennerahastoja voitaisiin käyttää tehokkaasti. Grazie, due minuti. Minuutti, olkaa hyvä. Yes, I, think, uh, I fully agree. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että virhetaso 11 prosenttia ei ole missään muodossa tyydyttävä asiaan on puututtava. Totta kai on otettava huomioon se, että tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastus on vuotuista toimintaa. Komissiossa puolestaan on monivuotisia järjestelmiä, hallinnossa ja valvonnassa. Yksi esimerkki tästä. Juuri saatoimme päätökseen 2000 1994-1999 kauden ja, ja tässä virhetaso oli noin kolme prosenttia. Mutta ei se tietenkään riitä. Oikeastaan tässä on muutamia toimia, jotka ehkä auttaisivat parantamaan tilannetta. Ensinnäkin yksinkertaistamisen puolella. Nimittäin moni virhe johtuu siitä, että säädöt ovat liian monimutkaisia. Komissio on jo esittänyt jo vuoden 2009kin aikana useita ehdotuksia yksinkertaistamisen hyväksi. Ja myös varanhoitasetuksen vuosittainen tarkistus on tilaisuus, missä voitaisiin mennä vielä pidemmälle tähän suuntaan. Tilintarkastustuomioistuimen väkikin tätä korosti. Nämä ovat olleet estenä rakennerahastojen varojen tehokkaalle käytölle. Myös tämä sallittu riskintason käsite on yksi aloite. Minä aion sitä viedä eteenpäin tänä vuonna komissio tekee tällaisen esityksen, totta kai myös vastuunkanto on tärkeää, että vuotuiset yhteenverot ovat parempia tai kansalliset hallintolausumat. Tämä saattaisi merkittävästi parantaa myös vastuupuolta jäsenvaltioiden taholla. Grazie, onorevole Itala, per un minuutti. Kiitoksia Itala minuutti. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vastauksesta. Tämä vaan osoittaa, että yleisemminkin EU-projektin osalta meillä on selvästi eh, pulaa eh, mittareista ja indikaattoreista, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä. Ja kyse on kuitenkin merkittävästä määrästä veronmaksajien rahoja ja haluaisin kysyä teiltä näin yleisemmin, että onko EU-ohjelmien arvioinnille riittävästi annettu huomioon, kun mietitään niiden tehokkuutta ja toimivuutta ja Miten näette, että näitä arviointiprosesseja ylipäätänsä voitaisiin kehittää? Mm-hmm. Grazie. Kiitoksen minuuttiin. So, uh... Niin, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tähän mennessä on ennen kaikkea ponnisteluissa keskitytty varojen kelpo siitä, kuka on kelpoinen saamaan varoja tukikelpoisuuteen ja arvioitu myös virhemahdollisuuksia. Mutta minä ymmärrän asian niin, että meidän täytyy määritellä virhetaso. Ei voida hyväksyä sitä, että on näin paljon virheitä joissakin tietyillä varojen alueilla. Mutta totta kai pitäisi mennä eteenpäin mitata myös varojen käytön tehokkuutta. Tässä indikaattoreiden kehittäminen, siis suoritusindikaattoreiden kehitys, tätä olen harrastanut omassa maassani aikaisemmissa toimissani. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Se on varmasti kaiken keskeisintä toimintaa jatkossa komissiossa. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Herzog, minuutti. Thank you, Chairman. Distinguished Commissioner, I'm on your left side. Uh, niin, täältä vasemmalta puolelta löydätte minut. Viime aikoina on luotu useita toimeenpanevia viranomais- eh, virastoja. Oletteko te huolissanne yhtä, mielellä, yhtä lailla siitä, että komission palvelujen ulkoistaminen tekee hyvin vaikeaksi taata rahoitusvalvonnan. Mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan taata tämä hyvä valvonta tulevaisuudessa? Eikö, due minuutti. Kaksi minuuttia. Uh, answering in general. Vastatakseni tässä yleisellä tasolla tähän kysymykseen olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että varojen käytön ulkoistamista pitäisi käyttää, käyttää vain silloin, kun on todella todistettu tämän tehokkuus. Mitä tulee näihin täytäntöön paneviin virastoihin, niin tässä on varsin äskettäinen kertomus tilintarkastustuomioistuimelta. jonka mukaisesti täytäntöönpanovien virastojen perustaminen tietyille alueille on äh, itse asiassa parantanut varojen käyttöä näillä alueilla. Jos näin todella on, niin silloin tietysti voidaan mennä siihen suuntaan, että luodaan tällaisia täytäntöönpanevia virastoja. Meillä on mielestäni suurempi ongelma niin kutsuttujen perinteisten, perinteisten virastojen kanssa, joita meillä on varsin monta kun meillä on toimeenpanevia ja täytäntöpanevia virastoja, niin silloin on selvät säännöt niiden hallinnollisesta työstä, sen standardisoimisesta. Mitä sitten tulee perinteisiin virastoihin, niin näin ei vielä suinkaan ole. Ja tässä meillä on toimielinten välinen työryhmä, joka nyt käsittelee tätä kysymystä ja tulee esittämään ehdotuksensa lähitulevaisuudessa. Se esittää ehdotuksen siis siitä, millä tavalla voidaan määrittää yhteiset äh, standardit perinteisille virastoille niin, että voidaan parantaa niiden tehokkuutta. Tiedätte varmasti, että perinteisten virastojen osalta komissiolla on selvä sitoumus äh, olla luomatta uusia virastoja mutta tietysti voi tulla poikkeuksellisia tilanteita, niin kuin nykyinen kriisi, joka pakottaa tekemään tiettyjä ehdotuksia rahoitussektorilla. Kiitoksia, Herzog, minuutti. Thanks, Chairman. Uh, exactly. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä oli kysymyksen. Sanoitte, että <clears throat> todellakin tehokkuutta parantaa, mutta millaisin toimin tämä on tarkoitus toteuttaa? En nyt tätä vielä ymmärtänyt ja meillä on ollut hyvin paljon ongelmia tässä valiokunnassa näiden virastojen kanssa, joten haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne tämän asian parissa. Kiitoksia, olkaa hyvä. Yes, I, uh... Niin. Olette varmastikin tietoisia siitä, että, että yleisessä tilintarkastuspalvelussamme tilintarkastus tapahtuu useampien virastojen tilintarkastus ja on olemassa hyviä ehdotuksia sisäistä tilintarkastuksesta, jotka on tuotettu tässä lähiaikoina. Yksi ehdotuksista, joka nyt on esillä, on se, että tarkastellaan mahdollisuutta luoda jonkin näköinen tilintarkastus komitea, joka analysoisi näitä ehdotuksia ja, ja tekisi myöskin ehdotuksia, suosituksia virastojen johtokunnalle siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Tämän käytäntö yksityisellä sektorilla tietysti kysymys on se, että pitäisikö sen olla tai pitäisikö jokaiselle toimielimelle olla oma tällainen tilintarkastuskomitea vai muodostetaanko yhteinen kaikille toimielimille mutta me olemme kyllä jo menossa oikeaan suuntaan tässä asiassa. Onori. Kiitoksia. Lamberts, minuutti. Presidente, uh, monsieur le, le commissaire, je voudrais... Herra komission jäsen, haluaisin jatkaa Makoven kysymyksistä veroparatiiseista. Joka vuosi 250 miljardia unionin budjetista suuri osa menee verovilpin piikkiin. Todellakin tämä on loukkaus veronmaksajien kohdan, jotka maksavat veronsa. Tämä on myös hankala varanhoidon kannalta. Haluaisin kysyä varo, veroparatiiseista, joita on unionin varojen sisällä. Usein on verokilpailua niin, että on säädöksiä, kuten omassa maassani Belgiassa, jotka luovat veroparatiiseja haluaisin tietää teiltä, kun vastaatte veroasioista komission jäsenenä, miten aiotte torjua tämän tyyppistä veroparatiisitoimintaa, joka perustuu verokilpailuun, ja se on haitaksi yleiselle edulle. Grazie, due Kiitoksia, kaksi minuuttia vastaukseen. I fully agree that... Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että veroparatiisikysymys on tähdellinen nykytilanteessa ajatellen talousrahoituskriisiä. Meidän täytyy todella hoitaa tämä asia. Nyt kun olemme tässä prosessissa tekemässä petosten torjunta, yhteistyösopimusta Liechtensteinin kanssa. Tässä on vielä muutamia yksityiskohtia, joista täytyy neuvotella ja muutamat jäsenvaltiot vielä vastustavat tätä pakettia, petosten torjunta välinepakettia. Mutta me voisimme tässä myös vertaispainetta käyttää niin, että voidaan päästä eteenpäin tämän asian osalta. Tämä sopimus Liechtensteinin kanssa on meille pohjana vastaavanlaisille sopimuksille muiden valtioiden kanssa Euroopassa – Ajattelen tässä nyt Andorraa, Monakoa, San Marinoa ja Sveitsiä. Ja tietysti komission, komissio tarvitsee tässä neuvottelumandaatin näitä sopimuksia varten. Ja kun sopimukset saadaan allekirjoitettua, niin me tulemme mielestäni ottamaan merkittävän askeleen eteenpäin kohti parempaa tällä alalla. Ja toisaalta sitten OECD-standardit tietojen vaihdon osalta. No te tiedätte, että Euroopan unioni soveltaa automaattisen tiedon vaihdon periaatetta paitsi muutamien jäsenvaltioiden kanssa, joilla on siirtymäkausi vaihde tässä. Ja täytyy varmistaa jäsenvaltioiden välinen asianmukainen tiedonvaihto siis jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten valtioiden, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioiden, niiden välillä täytyy varmistaa hyvä tiedonvaihto. Täytyy myös varmistaa tällä tavalla, että tulee vähemmän veronkiertoa ja vähemmän veropetoksia. Landers minuutti. Kiitoksia, ette aivan vastannut kysymykseeni. Niin Nimittäin viittasin veroparatiiseihin, jotka ovat Euroopan unionin rajojen sisällä. Mainitsitte muutamasta pienestä, joka ei ole unionissa. Pitäisikö saada aikaan sääntö eikä hyväksyä vain poikkeuksia? Täällä olla yksimielisiä siitä. Te haluatte suuntautua tuloksina, tykkää siitä kovasti. Olisitteko samaa mieltä, että jos emme saa aikaan yksimielisyyttä 27 kesken, pitäisi varo, veroasioissa mennä muulta pohjalta eteenpäin. Se on minuutti. Kiitoksia minuutti. Uh, yeah, so I... Niin, minä ehkä ymmärsin väärin ensimmäisen kysymyksenne. Olen pahoillani tästä. Mutta kun puhumme verokilpailusta, niin kantani on hyvin selkeä. Minä puollan reilua verokilpailua, koska mielestäni se auttaa talouksien kehittymisessä. Mutta totta kai meidän pitäisi toimia huonoa verokilpailua vastaan, ja tässähän meillä on tällainen kontaktiryhmä, joka valvoo tilannetta – ja myöskin on ehdottanut, että poistetaan käsittääkseni noin sata tällaista haitallista tointa Euroopan unionissa, ja meidän tulisi jatkaa ja vahvistaa tätä toimintaa, kun ajatellaan vahvistettua yhteistyötä sellaisissa tilanteissa, missä havaitsemme, että tämä voisi auttaa sisämarkkinoiden kehittämisessä Euroopan unionissa, niin voisimme edetä tällaisen mahdollisuuksen turvin, joka on Lissabonin sopimuksessakin mukana. Grazie, un min- Kiitoksia. Bokros minuutti. Mikrofoni. Mikrofono, sorry. So 2010 should have been the year. 2010 vuoden piti olla se vuosi, jolloin Euroopan unionin olisi pitänyt ö, tulla maailman kilpailukykyisemmäksi alueeksi. No, tässä epäonnistuttiin. Jose Luis Rodriguez Zapatero sanoi, että 2020 vuosi nyt olisi sitten uusi määräaika tätä varten. Mitä erityistoimia te ajattelette verotuksen alalla? Mihin Euroopan unionin pitäisi ryhtyä? Olkaa hyvin äh, puhukaa hyvin tarkasti tästä. Te olette jo puhuneet alueista, joita haluatte vahvustaa. Joillakin haluatte enemmän verokilpailua, toisilla enemmän veroharmonisointia. Mitä erityisverotuksen alueita tässä pitäisi kattaa? veropohja, verotaso, lomat ja niin edelleen. Mutta viimeiseksi sitten vielä, millä tavalla arvioisitte edeltäjänne herra Laslo Kovatsin työtä tällä alalla? Grazie, due minuti. Kiitoksia, kaksi minuuttia. Uh, thank you for your question. Kiitos kysymyksestä. Aloittaisin toisesta kysymyksestä. Mielestäni Laszlo Kovacs pärjäsi hyvin komissiossa tässä niin kutsutussa Barroso ykkösessä tehtiin paljon esityksiä toimitettiin neuvostolle myös verotusasioissa. Ei tietenkään ole helppoa saada aikaan yksimielisyyttä, koska vaaditaan yksimielistä päätöstä. Meidän täytyy taivutella jäsenvaltiot päätöksen taakse niin että unionin tasolla tehdyt päätökset hyötyvät jäsenvaltioita. Se ei välttämättä ole aina helppoa. Sitten konkreettisista esityksistä tulevina vuosina henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi saattaa päätökseen työmme CCTCVssä. Siitä on nimittäin hyötyä yrityksille. Olen pyytänyt, että yksiköt jo tarkastelisivat enemmän tätä vielä pienten yritysten näkökulmasta, koska pk-yrityksille on, on hankalampaa toimia ja tämä yritysveropohjaesitys voisi olla avuksi, että päästään tähän suuntaan. Mielestäni energiaverotusdirektiivi on äärimmäisen tärkeää niin, että tänä vuonna saadaan päätöksiä verotuksessa. Nykyinen järjestelmä kattaa vain puolet koko päätöksen määrästä. Ja mehän tiedämme, että tämä verotus on ensimmäinen askel, että päästään kohti vihreää verotusta. Varmastikin jos päästään kohti vihreää verotusta, sen myötä voidaan leikata työn verotusta ja saada aikaan kasvua Euroopan unionissa. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Bokros, minuutti. Thank you very much. That's uh, very helpful, but... Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllistä, mutta tarkennetaanpa vielä tässä nyt lähestymistapaa. Oletteko te siis yhtä mieltä edellisen Saksan kanslerin Schröderin kanssa, joka halusi rangaista Slovakiaa, kun se otti kaikilla verotuksen aloilla uusia käytänteitä ja tämä johti verouudistuksiin monissa muissa jäsenvaltioissa. Tämä paransi verokilpailua. Eikö tämä nyt olisi tavoitteena, jos halutaan päästä näihin hyvin tavoitteisiin? Yeah, so I think that... Niin, minä uskon, että järjestelmän määritelmä siitä, kyse, onko kyse, mistä verotusjärjestelmästä nyt on kyse vai ei, niin tämä on jäsenvaltioiden toimivallassa. No mitä meidän sitten täytyy Euroopan tasolla tehdä, jotta voimme varmistaa jäsenvaltioiden paremman koordinaation näissä verotuskysymyksissä, niin emme kuitenkaan voi ottaa kaikkea vastuullemme sellaista, mikä on jäsenvaltioiden vastuualueella, koska jäsenvaltiothan loppujen lopuksi tekevät päätöksen tuloista ja menoista, kuinka paljon sosiaalimenoja niillä on. Ja tämä on erittäin tärkeää, että se pysyy jäsenvaltioiden tasolla. No mitä nyt sitten aion tehdä on, aion järjestää korkean tason foorumin, vero ihmisille, jäsenvaltioiden vero ihmisille, jotka ovat ministerien nimettämiä, jotta voidaan poliittisella tasolla keskustella verotusjärjestelmän tulevaisuudesta. Tämä on tärkeää, että käydään poliittista keskustelua jäsenvaltioiden välillä. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtajuus siirtyy kollega Bolsille, ekonvaliokunnan puheenjohtajalle. Pyydän, että hänkin noudattaa näitä aikoja, kuten mekin olemme tehneet. Kiitos. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia todellakin. Minä tulen soveltamaan normaalia puheaikajärjestelmää. Ensinnäkin EPP kysymys Rouva Kratsa en nyt täältä löydä oikein ketään täältä salista. Missä te olette? Kirja Proedre. Kirja Popsifi Epitrope. Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kirjallisissa vastauksissanne te toteatte, että meidän pitäisi uudelleen tarkastella yhteistä verotuspohjaa, ennen kaikkea yhtiöveropohjaa, kysymystä, josta tänään olette puhunut. Mutta mitä muita toimenpiteitä teette, jotta voitaisiin torjua veroissa polkumyyntiä. Tehän totesitte jo, että on erittäin vaikea saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi, jotta voitaisiin torjua tätä ilmiötä. Teettekö poliittisia aloitteita? Haluan tietää, minkälaisia perusteluita te käytätte jäsenvaltioiden taivuttelemiseksi? Miten te arvioitte puolestaan deontologiasääntöjä tähän mennessä? nimenomaan verokilpailussa. Varsinkin ajatellen erityistyöryhmän tuloksiakin, joita saatiin puheenjohtajakaudelta. Uh, uh, thank you very much. Kiitoksia teille tästä kysymyksestä. Mielestäni reilu kilpailu verotusalalla on itse asiassa hyödyllistä, kun halutaan viedä Euroopan unionia eteenpäin. Ja olette aivan oikeassa todetessanne, että viime vuosien aikana olemme nähneet verotasojen alentumista eri toteen, mitä tulee yritysverotasoon yleisesti ottaen eurooppalaisella tasolla 90-luvulta lähtien vero taso on laskenut noin 12 prosentilla, jos olen oikeassa tässä, mutta samalla kun tarkastellaan tulopuolta, ja sen suhdetta BKT, niin se on varsin vakaa Eli tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tasolla jäsenvaltioissa verotaso on laskenut öö, mutta veropohja on laajentunut ja tällä tavalla tätä voidaan kompensoida. Tietysti on olemassa haitallisia käytäntöjä ja niitä vastaan täytyy taistella. Olen nähnyt nyt uutta kehityskulkua haitallisten käytänteiden osalta. Ajatellaan nyt vaikka voittojen siirtoja tai jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien eroavaisuuksia, joita käytetään haitallisiin tarkoituksiin. Tässä käytännön sääntöjä täytyy asianmukaisesti panna täytäntöön ja meidän täytyy vahvistaa työtämme, mitä tulee käytännön säännöstön asianmukaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Jatkokysymys. Eh, Kiitoksia. Herra komission jäsen, puhuitte myös veroparatiiseista. Jotkut meistä haluaisivat esittää seuraavan kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, että olisi hyvä rajoittaa offshore-yritysten toimintaa, niitä yritysten toimintaa, jotka ovat veroparatiiseissa? Onko tämä hyvä esitys? Onko tätä arvioitu riittävästi? Reply, please. Uh, I already mentioned uh, that mainitsin jo, että hyväntä, hyvä hallintotapa on ratkaisevan tärkeää. Ja muistan, kun ensimmäistä kertaa olin Liettuan valtionvarainministerinä. Tuolloin Liettua ei ollut Euroopan unionin jäsenvaltio, joten pystyin vapaasti tekemään ehdotuksia, jotka liittyivät kansallisiin toimiin liittyen tällaisiin offshore-yrityksiin. Ja mikäli muistan oikein, niin kymmenen vuotta sitten me loimme tämän verotusjärjestelmän sellaisille ihmisille, joilla on tällaisia offshore-yrityksiä. Meidän täytyy todellakin ottaa tämä asia käsittelyyn eikä tämä ole mitään helppoa työtä, mutta tällä hetkellä näissä olosuhteissa, kun on yleinen, yleismaailmallinen yhteisymmärrys niistä haitoista, joita veroparatiiseista on verotusjärjestelmille, jäsenvaltioille, Yhdysvalloille ja muille maille, niin mielestäni meidän pitäisi myöskin löytää yhteinen ratkaisu. Um, right, the question was short, so the answer was a bit longer. We now move on to. Sitten seuraavaksi s derman puolesta herra Dominici. Eh, Mr. Seneta, lei ritiene... Herra Seneta, olette sitä mieltä, että jos haluamme olla realistisia tässä keskustelussa yhteisestä verotuksesta, paitsi että myös harmonoidaan ja koordinoidaan tätä hyvää hallintotapaa. Ne ovat tärkeitä tavoitteita toki. Te jo puhuitte omassa puheenvuorossanne siitä. Kun viidenteen kysymykseen vastaatte kyselyssämme, viittaatte myös siihen mahdollisuuteen, että otettaisiin käyttöön rahoitustransaktioihin verotus. Ja haluaisin kysyä, milloin komissio tällaisen esityksen tekee? Ja jos tekee, niin miten se on sitten suhteessa muihin maihin, kun olemme saaneet uutisia muun muassa Obaman toimista, samansuuntaisesta toimista, mikä on näiden tarkoitusperää ja mitä tarkoitatte rahoitustransaktioilla? Vai menenkö vielä pidemmälle? Okay, you reply. Thank you. Two minutes. Vastatteko? Kaksi minuuttia. So this uh, issue... Niin, tätä asia on hyvinkin laajasti käsitelty eh, eri foorumeilla. Ja tämä Euroopan neuvoston päätös eh, tätä IMF hyödyntää ja myöskin analysoi näitä verotuskysymyksiä maailmanlaajuisella tasolla ja tämä on tällä hetkellä komission kanta. Eli se, että on mahdollista edetä tällä tämän erityisen ehdotuksen turvin, jos sitä todellakin käytetään maailmanlaajuisesti. No itse olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä hyvinkin tarkka vaikutusten arviointi siitä, millaisia vaikutuksia tällaisilla rahoitustransaktioilla on verotukseen, koska on olemassa hyvin paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastausta. siihen, mihin tuloja käytetään, mikä voisi olla verotuspohja, millaisia vaikutuksia sillä on kauppa volyymiin rahoitusmarkkinoilla. Tähän on olemassa Itävallan tutkimus, mutta äh, tässä täytyy kuitenkin tehdä vielä hyvin paljon enemmän työtä, jotta voidaan päästä loppuratkaisuun tällä äh, sektorilla ja myöskin hyvin tarkka yksityiskohtainen arviointi, vaikutusten arviointi täytyy suorittaa ja komission palvelut ovat valmiita näin tekemään. Eh, sulla base consolidata. Se, että meillä on yhteinen pohja. Aiotteko jatkaa sitä työtä, jota on jo tehty, jotta se voitaisiin saada päätöksen. Ehkäpä voisi ajatella, että on mahdollista myös vähittäin ruveta soveltamaan tätä. Tai ehkä on yksittäisiä äh, toimia joissakin maissa jo tämän yhteisen veropohjan ajatuksen kautta. Te puhutte myös rahoitusmekanismeista, jotka ovat innovatiiveja, tai mitä tarkoitatte tällä innovatiivisella rahoituslähteellä? Need to reply, please. Minuutti vastaukseen. Uh, Kun ajatellaan CCCTBtä, niin olen varma siitä, että minun täytyy jatkaa sitä työtä, joka on menneisyydessä aloitettu, jotta voin vakuuttaa jäsenvaltioille, että tämä CCCBT-elementti on hyödyllinen yritys, yrityksille jäsenvaltioissa, varsinkin pienille yrityksille. Ja pyydettiin, että yksiköt tarkastelisivat juuri tätä pienyritysten elementtiä CCCBTssä. Ja meidän täytyy jatkaa tämän ehdotuksen parissa mahdollisimman nopeasti. No kun nyt ajatellaan eh, mahdollista täytäntöönpanoa tietyissä jäsenvaltioissa, niin ensinnäkin ehdotus itsessään tarkoittaa sitä, että se on eh, ikään kuin vaihtoehtoinen. Eli yritykset voivat valita CCCPTn ja näin sitten vastata näihin vaatimuksiin. Tämä on siis vastaukseni. Three questions on a supplement. Vielä kolme lisää kysymystä. Ei välttämättä vastauksia saada kaikkiin. Herra Schmidt Alden puolesta. Kiitoksia herra Schmidt täällä keskellä. Liberaalina olen aina keskellä. Me elämme nyt arkaa paikkaa tässä kuulemisessa, nimittäin verotus. Se on lähellä kansalaisten sydäntä ja myös varsinkin teille tärkeä suoranainen miinakenttä. Edellinen komission jäsen Monti on valmistelemassa kertomusta, johon tulee suosituksia myös siitä, että voitaisiin uudelleen panna vauhtiin yhtenäismarkkinat. He ovat korostaneet sitä, että meidän täytyy markkinaintegraatiota vahvistaa maltisella, maltillisella verokilpailulla. Hän on kyllä samaa mieltä, että verokilpailua on, mutta sitä täytyy kyllä rajoittaakin. Mitä mieltä te olette herra Montin rajoituksista? Mitä ehkä syntyy kertomuksen pohjalta? ainakin mitä te ajattelette tästä ja mitä ehkä toivotte syntymän sen pohjalta? Minute reply. Kahden minuutin vastaus. Uh, I think that we have, uh... Minä uskon, että meillä on yhteiset arvot herra Montin kanssa, varsinkin kun ajatellaan ö, yhtenäismarkkinoiden kehitystä mielestäni suurimmat saavutukset, joita Euroopan unioni on tehnyt, on yhtenäismarkkinoiden kehitys. Mutta se ei kuitenkaan ole vielä lähimainkaan täydellinen, joten tavoitteemme on tietysti ensinnäkin komission jäsen, komissaari ehdokas Barnielle, mutta myöskin muille ja itselleni sulkea ne aukot, joita sisämarkkinoilla on ja verotuskysymyksissä. Näitä on hyvin paljon näitä aukkoja. Ja näin kriisin aikaan on hyvä käsitellä tätä kysymystä. Kun nyt puhumme kilpailusta, niin minä mielelläni näkisin enemmänkin yhteistyön eh, jäsenvaltioiden välillä verotuskysymyksillä, mutta Puolan myöskin reilua kilpailua olettaen, että tämä kilpailu ei johda pohjalle. Ja tästä syystä tämä on tärkeä asia. Komissio, komissaarin täytyy monitoroida tilannetta. Meidän täytyy tasapainottaa kilpailukysymykset verotusasioissa niissä kohdissa, missä se on hyödyllistä jäsenvaltioiden kehitykselle koska jos kilpailua ei ole verokysymyksissä laisinkaan, niin tällöin voisi olla niin, että jotkin jäsenvaltiot voisivat yrittää ratkaista kaikki ongelmat verotusvälinein. Ja tämä ei mielestäni olisi riittävän reilua. Se kysymys. Niin totta kai, mutta ehkä reilu kilpailu voitaisiin ymmärtää eri maissa eri tavalla. Tässä on tulkintavaikeuksiakin siis. Se lisäkysymys. Herra Monti ei puhu veron tasosta. He ovat totta kai kiinnostuneena kansalaiset verokannasta. Ja oletteko sitä mieltä, että yleisesti kanta laskee vai nousee? kun ajatellaan väestön tilannetta, eläkejärjestelmää, pankkiongelmia, autoteollisuus ja niin päin pois, valtion tuet ja niin päin pois. Mikä on teidän ennusteenne lopuksi, rouva puheenjohtaja, tämä liittyy näihin muihin kysymyksiin. Neuvostossa ministerit ovat kovin itsepäisiä. Olisitteko te sen parempi taivuttelemaan näitä itsepäisiä valtiovarainministeriöitä kuin kukaan mukaan. Well, I will try to be uh, brief. No, yritän vastata lyhykäisesti, mutta kysymys oli hankala. Tiedätte, että yleinen verotustaso Euroopan unionissa on korkeampi kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa – noin 12 prosentilla korkeampi, jos se nyt ole aivan väärässä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että me olemme unioni, jossa verotus on varsin raskasta. Mutta meidän pitäisi kuitenkin muistaa näitä seik- nämä seikat, jotka te mainitsitte tässä. Kriisitilanne, tarve hoitaa myös julkista velkaa, joka on kasvussa jäsenvaltiossa. Ja verotus on tietysti yksi sellainen ala, jolla, jossa jäsenvaltiot voivat äh, tehdä päätöksiä käyttää välineenä verotusta. Paras tapa hoitaa asiat on lähteä liikkeelle kulupuolelta ja jos on tarvetta, niin tehdä päätöksiä sitten myöhemmin tulopuolella. Speaker on behalf of... Seuraavaksi EPP puolesta Astrid Lulling. One minute. Oui. Minuutti. Oui, merci, madame. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra komission jäsenehdokas, minun kysymykseni liittyy tuotemaksuihin, varsinkin juomien valmisteverot. Edeltäjänne joutui repimään hiuksiaan yhden esityksen tiimoilta, jonka tarkoituksena on lisätä valmisteveroja ja poistaa varsinkin nollataso, joka on olemassa viinien, joitakin viinien kohdalla. Minä haluaisin tietää, aiotteko tekin edistää tämän tyyppisiä ehdotuksia. Jos ajatellaan nollatasoa viineistä, pitäisikö se hävittää? vähimmäistason nostaminen sitten 92 ei ole johtanut harmonointiin. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi parempi saada myös enimmäisveroja, kun ajatellaan on halua nostaa tasoa, koska tälläkin on inflatorisia vaikutuksia. Kiitos. two minutes to reply. Yeah, so excise area is uh, very... Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen alue ja yksi mielenkiintoisimmista minulle, koska olin aikaisemmin valtiovarainministeri ja tein hyvin paljon päätöksiä eh, tämän alueen osalta omassa jäsenvaltiossani. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että kun ajatellaan näiden valmisteverojen luonnetta. Ne ovat hyvin altiita inflaatiopaineille. Joten tässä jatkuvasti on pyritty ö, ö, saamaan nämä tasot vähimmäistasolle, kun ajatellaan inflaatiota, mutta meidän täytyy tässä ottaa huomioon myöskin kun ne erot, joita niiden jäsenvaltioiden välillä on, jotka ovat Euroopan unionin rajalla verrattuna naapurivaltioihin, koska mitä korkeammat nämä verot ovat, niin sitä hankalampi on myöskin taistella salakuljetuksia vastaan ja tämä on otettava huomioon. Me emme voi katsoa tätä ainoastaan yhdestä näkökulmasta. Yleensä ottaen olen sitä mieltä, että poikkeukset veroalueilla eivät ole parhaita ratkaisuja. Ja tämä myöskin liittyy muihin asioihin, mutta ymmärrän täysin sen, miten vaikeaa olisi löytää yhteinen ratkaisu, koska se vaatii yksimielisyyden. Mutta toivon, että kykenemme saman aikaan edistystä tähän suuntaan. Follow up, Astrid. Niin, Madame la Présidente. Puheenjohtaja, voin saksaksikin kysyä. Uskon, että komission jäsenehdokas, äh, hänen täytyy todellakin äh, hiukan lukea tarkemmin tätä materiaalia, koska tämä, mitä hän nyt tässä totesi, siinä ei ollut mitään järkeä. Minä todella olen valmis myöskin auttamaan, että tämä aukko sivistyksessä voidaan tukkia, mutta en usko, että nyt näin tässä voi vastata ja olla ymmärtämättä yhtään, että mistä on kyse. Meillähän on yhteiset markkinat. Ettekö ole vielä kuullut ikinä mitään verokilpailusta? One minute to defend yourself in reply. Minuutti puolustuspuheenvuoroanne varten. Uh, I'm, uh, very sorry if... Olen kovasti pahoillani, jos vastaukseni ei tyydyttänyt teitä mutta monessa vastauksessa jo maininnut, että olen sen puolesta, että kehitetään markkinoita ja veropolitiikka on yksi keskeinen väline, joka voisi jatkossa auttaa sisämarkkinoita minä aion täytäntöön panna se, mitä on myös esitetty aikaisemmissa vastauksissani ja mitä olen täälläkin sanonut. Thank you. Now we move on to the S- Kiitoksia sitten S&D-ryhmä ja herra Alvarez. Eh, Kiitoksia herra Shemeta. Olin hyvin iloinen kuullessani tässä teidän näkemyksenne siitä, että täytyy ta- vahvistaa taistelua veroparatiisia ja veronkiertoa vastaan. Muiden puhujien näkemykset täällä osoittavat, kuinka tärkeitä petokset ovat, kuinka tärkeä petoksen torjunta on. Ja tuotiin esille myös se, mitä joissakin maissa on tehty asian suhteen. Tässä todella tarvitaan hieman konkretiaa teiltä, mitä tulee hallinnollisen yhteistyön direktiiviin, jonka, jota nyt työstetään. Mitä mieltä te olette pankkisalaisuuden poistamisesta ja mitä mieltä olette automaattisesta tietojen vaihdosta yleisenä sääntönä jäsenvaltioiden välillä? Minkä pyynnön te esittätte, jotta mm, mitä sanktioita tulee, jos ei tätä direkt direktiiviä panna täytäntöön. Haluaisin kuulla näkemyksenä näistä seikoista. Kaksi minuuttia vastausta varten. Uh, yeah, I, I think that's, uh... Niin mielestäni on erittäin tärkeää täytäntöpana lainsäädäntöä veroyhteistyön alalla – Mielestäni automaattisen tietojenvaihdon kysymys on ratkaisevan tärkeää. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tässä täytyisi edetä. Te tiedätte, että olemme saavuttaneet hyvää edistystä, kun tästä ehdotuksesta neuvoteltiin – kaksi jäsenvaltiota, jotka edelleen vastustavat ehdotusta, on edelleen jäljellä. He haluavat tällaisen yhtenäisen lähestymistavan, johon liittyy sopimuksia Liechtensteinin ja muiden pienten valtioiden kanssa – mutta 19. tammikuuta jatketaan keskustelua tästä kyseisestä asiasta. Toivon, että nämä kaksi jäsenvaltiota saadaan vakuutetuksi ja tänne eivät blokeraa päätöksentekoa tässä kysymyksessä, koska mielestäni on myöskin tärkeää niille, että eh, niilläkin on automaattista tietojen vaihtoa. Rova Alvarez vielä. Muchas gracias. Kiitoksia herra Shemetää. Voitte laskea meidän tukemme varaan niin, että pääsemme eteenpäin tässä tällä tiellä. Kuten sanoitte, nyt on oikea aika toimia tässä ja Euroopan kansalaiset, kansalaisten olisi hyvin vaikea ymmärtää siitä, jos jäsenvaltiot eivät suostu vaihtamaan tietoja ja tekemään yhteistyötä ja soveltamaan näitä sääntöjä omiin verotusjärjestelmiinsä. Joten kiitoksia vastauksesta. I don't think you need to reply to that unless you want to. No. Okay. Voitte vastata, jos haluatte, mutta ei tarvitse. Selvä. Sitten viimeinen kysymys Ekon valiokunnasta EPPn nimissä. Herra Ferber. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, me olemme kuulleet paljon petosten torjunnasta veroalalla, ette ole ainoastaan vastuussa siitä, vaan myöskin vastuussa vero-oikeudesta ja verokilpailusta. Meillähän on yhtenäiset markkinat ja totta kai tässä tarvitaan vahvempaa eurooppalaista harmonisointia. Haluan mainita pari asiaa. Ensinnäkin yhteisöveron mittapuu ja kysehän on arvonlisäverouudistuksesta. Ja haluan konkreettisesti tietää, milloin tulette tekemään tähän ehdotuksia, koska ilman komission ehdotuksia myöskään Lissabonin jälkeen mikään ei etene. Kiitos. Reply, please. Olkaa hyvä ja vastatkaa. On, uh, siis... Tästä CCTBstä sanoisin, että komissio tekee esityksen mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy saattaa päätökseen vaikutusten arviointi joidenkin elementtien osalta yhtiöveropohjassa. Ja kun vaikutusten arviointi on saatu päätökseen. Esitys toivoakseni tehdään. Ainakin aion panna käyntiin, mutta sehän on kollegiaalinen päätös. Kollegion täytyy tehdä tästä päätös. Jos nyt oikein ymmärsin, kysyitte ALV-uudistuksesta. Minun tarkoitukseni on kehittää uudenlaista AL-strategiaa, joka puuttuisi asioihin, jotka eivät ole mukana edellisessä strategiassa, mutta puututtaisiin myös lopullisesta alvijärjestelmästä ja mietitään myös tulevaa kehityskulkua alvijärjestelmässä niin, että tämä huomioi myös edellinen strategia muutama vuosi sitten. Tässä tarvitaan uutta näkemystä. Komission toimikauden alussa teemme esityksen uudesta alv Follow up. Kiitos. No pysyn vielä tässä alvissa. Komission jäsen Monti edeltäjänne totesi, että kun yhtenäismarkkinat perustettiin, että vuoteen 1996 mennessä alvin kohdalla pitäisi käyttää alkuperämaan periaatetta. No Monti ei enää ole virassa, 96 on jo ohi. Milloin nyt sitten tämä voitaisiin täytäntöönpanna tämä komission lupaus 90-luvulta? One minute reply. Uh, you, you know that, uh, current... No tiedätte, että meillä tällä hetkellä on siirtymävaiheen ALV-järjestelmä ja tämä järjestelmä on nyt ollut jo varsin pitkään siirtymävaiheessa. Uudet päätökset verotusalalta erot, eritoten ALV, palvelujen ALV-verotuksesta siirtyvät lähemmäksi kohdevaltioperiaatetta kuin lähtömaaperiaatetta. Ja kun ajatellaan uuden uutta kehityskulkua ALV-alueella, niin äh, tässä strategiassa tulen kyllä puuttumaan tähän kysymykseen. Um, that concludes the... E- Kiitoksia. Näin pääsimme Ekon valiokunnan osion loppuun ja seuraavaksi annan puheenjohtajuuden Malcolm Harbourille IMKO-valiokunnan osiota varten. Kiitokset teille. Ja kiitokset herra The Magistrikselle siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden tähän. Ja nyt me suuntaamme tätä kuulemista uuteen suuntaan. Me keskitymme IMKO-valiokunnassa tulliliittokysymyksiin. Tämä on tämä teidän vastuualuettanne. Ja jos katsomme mandaattianne puheenjohtaja Barrosulta, niin olemme iloisia huomatassamme, että strategiset puitteet tulliliitossa – ja parempi esimerkiksi rajahallinnon koordinointi ovat tavoitteita. Ne olen hyvin iloinen siitä, että omasta valiokunnastani on tänään niin paljon jäseniä paikalla kysymässä kysymyksiä tästä erittäin tärkeästä mandaattinne osiosta. Tässä on puhe, puhujalista ensin EPPn ryhmän nimissä Ruva Korhola, hänen jälkeensä Styler SDstä ja seuraamme tasan sarkkaa samaa formaattia. Yksi minuutti kysymyksiä, kaksi vastauksia, yksi lisäkysymystä ja yksi vastausta varten. Ruka Korhola. Uh, most of us... Uh, Kiitoksia. Monet meistä ymmärtävät sen, että uh, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii maailmanlaajuisia toimia, ainoastaan yhden valtion toimia. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan tässä paketissa, niiden ei tulisi kärsiä liikaa ympäristödumppauksen seurauksista EUn ulkopuolella. Epäreilun kilpailun ja hiilivuotojen ongelmatiikka voi pahentua, jos Kööpenhaminan tulokset tulkitaan sillä tavoin, että meidän pitäisi tiukentaa tavoitteet me 30 prosenttiin. No täällä on keskusteltu mahdollisuudesta hiiliverosta monessa yhteydessä. Aikooko komissio tehdä ehdotuksen liittyen hiiliverotukseen? Voisitteko nähdä, että tämä voisi olla hyödyllinen, jos otetaan huomioon EUn kauppakumppaneita ja sen tilanne maailmanlaajuisilla markkinoilla? Oletteko yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi tiukentaa tavoitettamme 20-30 ja oletteko sitä mieltä, että on tehty riittävästi tutkimusta niistä mahdollisista vaikutuksista ja kielteisistä vaikutuksista, joilla tällä saattaisi olla. Kiitos. Ennen kuin herra Semeta vastaa, pyytäisin, että täällä oltaisiin hiljaa salissa. Tiedän, että ihmiset ovat poistumassa. Ja haluaisin myös muistuttaa valiokunnan jäsenille, että me puhumme tulliliitosta. Suhtaudun nyt myönteisesti Rova Korholaan, mutta muut jäsenet nyt voisivat hieman terävöittää kysymyksiänsä tälle nimenomaiselle alalle. Rova, eh, herra Schemmetta, voitte vastata ensimmäiseen osion kysymyksestä, mutta ette tähän lisäkysymykseen enää Rova Korhalata. Kiitoksia kovasti. Edelleen ollaan verotusasioissa. Mielestäni on erittäin tärkeää saada aikaan kehitystä tällä verotuksen alalla – Energiaverodirektiivihän on yksi ensimmäisiä asioitani listallani tulevassa toimestani, jos te minut hyväksytte tehtävään. Energiaverodirektiivi totta kai sisältää myös tämän kysymyksen hiilidioksiverotuksesta. Siinä energiaverotus on jaettu energiaosioon ja hiilidioksidiosioon. Tämä auttaa meitä antamaan selviä hintasignaalejakin, paitsi hiiliala, joka jo mukana päästökauppajärjestelmässä. Otitte esille myös kysymyksen rajat ylittävistä vuodoista. Se on tärkeä aihe. Näkisin kuitenkin mieluummin, että on kansainvälisiä sopimuksia tällä alalla, mutta samaan aikaan komissio selvittää mahdollisuuksia tehdä vaikutusten arviointia tässä tilanteessa, kun arviointi valmistuu. Voimme tehdä sitten myös esityksiä tällä alalla, jos tarpeen. Thank you very much. Uh, Mrs. Styler. Kiitoksia, Sterova Styler. Thank you. Does Mrs. Corolla get one minute to come uh, back? No, I just allowed her because she didn't... <laughs> Niin, minä nyt annoin Rova Korholan tässä esittäneitä kysymyksiä, mutta hän ei tehnyt tulliliitosta kysymystä. Kiitokset ja kiitokset eh, komission jäsenehdokas Shemeta. Minä haluaisin eh, kysyä teiltä EUn väärännösten vastaista torjuntaohjelmasta. Me olemme valiokunnassa eh, keskustelleet tästä vakavasta ongelmasta, väärännetyistä lääketuotteista ja siitä haitallisesta mahdollisuudesta, joka näillä lääkkeillä on. Ne saattavat jopa tappaa EU-kansalaisia. Minä en tässä viittaa mihinkään erityisen tuotteeseen, mutta voinko olla varma siitä, että tähän asiaan puututaan EUn väärennösten torjunta toimintasuunnitelmassa? Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Totta kai väärennöskysymys on ratkaisevan tärkeä myöskin minun salkussani. Ja aion nopeasti täytäntöön panna tämän väärennösten vastaisen toimintaohjelman 2009-2012. Siinä on määräyksiä, jotka liittyvät tarkistuksiin lainsäädännössä, toiminnallisissa kysymyksissä – ja toimissa teollisuuden kanssa, joten olen valmis tutkimaan kaikki kannat toimintaohjelmassa, jotta tässä väärennösten torjunnassa saataisiin edistystä aikaan. Ja varsinkin kun ajatellaan lääkinnällisiä tuotteita, koska on, se voi olla erittäin vaarallista kansalaisille. Meidän täytyy orientoida riskianalysointijärjestelmämme ja tehdä niistä herkemmät, koska on olemassa paljon tällaisia tuotteita, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, joten aion todellakin tehdä paljon työtä tällä alalla. Ala, supplementary. Steiner, lisäkysymys. Kiitos Rahava. Mainitsitte, että meidän toimintasuunnitelman väärin, väärintämistä varten on vuodelle 2012. Entäpä sen jälkeen? Well, I think that's, uh, niin, uskon, että yksi tärkeä asia on saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia väärennöskysymyksissä – on olemassa jo sopimuksia, jotka on saatettu päätökseen ja yksi hiljattainen sopimus oli sopimus Kiinan kanssa, mutta mielestäni väärentäminen, väärennökset ovat maailmanlaajuinen ongelma, eivätkä ainoastaan tullit ole tässä mukana. Joten tulevaisuutta ajatellen meidän täytyy kehittää yhteinen toimintaohjelma, jotta voitaisiin saada mukaan kansainvälisiä osapuolia ja myöskin muita toimielimiä, jotka liittyvät väärennyskysymyksiin. Näin saataisiin aikaan koordinoituja toimia maailmanlaajuisella tasolla tässä väärennyskysymyksessä. Next question will be... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van de Kamp ja hänen jälkeensä Charles de Mose. Much. I have a question. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka liittyy Olafin ja tulli- ja verotuspääjohtajan välisiin suhteisiin. Tänään me puhuimme jo Olafin erityisasemasta, mutta käytännössä omassa ryhmässäni EPPssä nähdään tiettyjä ongelmia teidän salkkunne suhteen, mitä tulee Olaf vastuisiin yhtäältä ja toisaalta tullipääosastoon. Toi, millä tavalla te aiotte käytännössä nämä kaksi vastuualuetta hoitaa? Tässäpä kysymykseni, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. No, sikäli kuin oikein ymmärsin kysymyksenne, mietitte tätä mahdollista turistiriitaa minun tehtävästäni. Voisin vain vakuuttaa teille, että en näe tässä eturistiriidan mahdollisuutta, kun ajatellaan salkun eri osia tai Olafia, verokanteita. Ne liittyvät myös lainsäädäntöön ja valvontaan, seurantaan, lainsäädännön täytäntöönpanemiseen – kun sitten sen sijaan lainsäädäntöä täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Tämä on myös veroviranomaisten etujen mukaista. Ja näistä tulee tavallaan yhdistävä tekijä salkussani mukaan tulevat eri osat tulleihin, verotukseen, mutta myös Euroopan unionin varojen käyttöön. Ei tässä mielestäni ole mitään mahdollista eturistiriitaa olemassa omassa salkussani. Jos ajatellaan tehtäviä nykyistä kokoonpanoa, hallinto, tilintarkastus ovat yhdessä – Totta kai turistiriidan riski olisi paljon korkeampi kuin jos sit niitä, niitä verrataan minun tehtäviini. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, mutta tässähän minun pointtini nyt olikin. Jos komission jäsen sanoo, että tässä taistellaan petosta vastaan ja samalla Olaf saman asian osalta on juuri puuttunut samaiseen petoskysymykseen, niin mikä suhde tulee silloin olemaan näiden kahden tutkimuksen välillä ja minkä kannan te silloin otatte? Vastaus tässä on hyvin selkeä. Meidän täytyy varmistaa järkevää yhteistyötä toimielinten välillä petosten torjunnassa – Meillä on tietojenvaihtojärjestelmiä. asioissa, jotka liittyvät petoskysymyksiin. Ja toimet, jos joihin joko Olaf tai Taksut ryhtyvät, niin ne täytyy koordinoida koordinoida, jotta tällaista päällekkäistä työtä ei syntyisi ja jotta resursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti. Näin tämä työ tällä hetkellä etenee, eikä se aiheuta mitään erityisiä ongelmia. Toivon, että näin tulee myöskin tulevaisuudessa olemaan. Uh, now I have Mrs. Schaldemose, uh, and she'll be... Rova Schaldemose ja hänen jälkeensä Rova Bastos. Rova Schaldemose, te puhutte toista kertaa, mutta nyt uh, IMKO-valiokunnan hyvin aktiivisena jäsenenä. Amen. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Herra komission jäsenehdokas, kirjallisissa vastauksissanne toteatte, että tulli politiikassa kansallisen turvallisuus on erittäin tärkeällä sijalla – vastasitte juuri Rova Steinerille, että on erittäin tärkeää, että me joten jotain tiemme väärännösten osalta. Mutta haluaisin kuulla jotain, mitä te aiotte tehdä tässä. Minkälaisia aloitteita aiotte tehdä, että saadaan aikaan parempaa dialogia ei pelkästään Kiinan, vaan myös Venäjän Yhdysvaltojen kanssa, kun ajatellaan varsinkin kansalaisten turvallisuutta ja tuoteturvallisuutta. Uh, Mr. Semeta. Herra Semeta. Well, I think that's, uh... Niin, hyvin paljon edistystä on saavutettu suhteessa Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Ehkä vähemmän edistystä Venäjän kanssa, mutta kuitenkin on äärimmäisen tärkeää neuvotella ja päästä yhteisymmärrykseen – Venäjän kanssa tietyistä kysymyksistä ja asioista, kuten esimerkiksi huumekysymyksistä. Ja sitten Kiinan tapauksessa on olemassa yhteistyösopimus Kiinan kanssa, joka sisältää hyvin paljon hyviä projekteja, esimerkiksi parempaa, järkevämpää li- liikennettä, erilaisia järjestökysymyksiä ja jos me voisimme yhdessä tunnustaa, että tämä esimerkiksi tuotteiden toimitusketju paranisi merkittävästi yhdestä päästä toiseen ja että meillä olisi toimitusvarmuutta, niin nämä ovat yksi komission avainpolitiikoista tulevaisuudessa. Er er Kiitoksia. Olen samaa mieltä, että paljon on saatu aikaan. Mutta kuitenkin Euroopan markkinoille tulee yhä enemmän myös tuotteita. Mitä tekisitte yhteistyön hyväksi muiden komission jäsenten kanssa, kun hekin ovat vastuussa näistä asioista? Mitä tekisitte, että saadaan aikaan parempaa yhteistyötä näiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa turvallisuudesta muun muassa? Yeah, I think that's, uh... Niin olette aivan oikeassa. Tässä on useampia komission jäseniä mukana hoitamassa tätä asiaa. Eikä vain yhtä, vaan useita pääosastoja, jotka myös työskentelevät tämän nimenomaisen kysymyksen kimpussa. Me olemme uusien komission jäsenten kanssa keskustelleet tulevan komission työjärjestelyistä ja yksi näistä järjestelyistä voisi olla se, että luotaisiin tällainen ad hoc ryhmä tai ad hoc ryhmiä erityiskysymyksistä. Ja väärennöskysymys ja tekijänoikeus, tekijänoikeuksien loukkaamiskysymys. Nämä ovat erittäin tärkeitä seikkoja tällaista varten. Voitaisiin luoda tällainen ad hoc ryhmä ja voisimme jatkaa silloin toimiamme esittämällä erityispolitiikkaa tämän nimenomaisen asian yhteydessä. Seuraavaksi edustaja Bastos ja hänen jälkeensä herra Kreutzmann, joka on viimeinen kysyjä sitten. Rova Bastos EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä palaisin myös tähän väärennöskysymykseen, joka mielestäni on erittäin vakava ja erittäin avainkysymys. Se vaikuttaa markkinoiden turvallisuuteen ja luottamukseen. Joskus jotkut tuotteet, kuten lääkkeet, vaarantavat kansalaisten terveyden. Meillä on säännöt ja niiden rikkominen vaikuttaa kielteisesti. Ja sitten suora kysymys tulli kysymyksistä. Aikooko komissio esittää uusia aloitteita väärennösten torjumiseksi? Tähän mennessä ne toimet, joista olette puhuneet, ne ovat hyvin epämääräisiä, hyvin laaja-alaisia, niin konkreettia puuttuu. Toivoisin, että puhuisitte konkreettisemmin niistä toimista, joita aiotte hyväksyä, ja millainen aikataulu tällaisille toimille on. Sitten tämä käytännön säännöstö. mit? että minkä mallin komissio ja sen aikoo hyväksyä niin, että voidaan valvoa ja panna täytäntöön tätä käytännössäännöstöä. Ja lopuksi vielä komission jäsen, näettekö te jotain ongelmia tässä tämän, tämän asetuksen kanssa? Herra Sementa. Thank you very much. Kiitos. Kuten mainitsin, kun vastasin aikaisempiin kysymyksiin, niin totta kai väärennyskysymys ei ole ainoastaan tulliasian komissaarin vastuun alla. Se on hyvin paljon laajempi asia. Ja tässä täytyy varmistaa hyvä yhteistyö eri politiikan alojen ja komission jäsenten välillä. No sitten, mitä tulee tähän tulli puoleen, niin mielestäni on tärkeää, kun esimerkiksi eh, kehitetään riskinanalysointijärjestelmiä, niin täytyy myöskin ottaa huomioon tässä nämä väärennyskysymykset, jotta voitaisiin parantaa riskinanalysointijärjestelmiä. Ja näin voitaisiin jakaa tietoa kansallisten viranomaisten välillä jäsenvaltioissa liittyen esimerkiksi väärännettyjen tuotteiden myyntiin. Me voimme tässä edistyä vielä lisää. No, sitten tullikoodien täytäntöönpanosta – Tämä on merkittävä haaste, mutta toisaalta meillä on yhteinen intressi täytäntöönpanna se hyvissä ajoin ennen vuotta 2013, koska on olemassa hyvin paljon määräyksiä tässä tullikoodeksissa, joka mahdollistaa eri yritysten tointen yksinkertaistamisen jotta ne voivat esimerkiksi täytäntöönpanna e-tullikonseptin tai esimerkiksi muita aloitteita, esimerkiksi tämä yhden ikkunan aloite, joka on myöskin erittäin tärkeä. Obrigada, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin nyt vielä kysyä, koska komission jäsenhän sanoi, me kaikki tiedämme, että on muitakin komission jäseniä, joilla on toimivaltuuksia väärinnösten osalta. Voitaisiinko näiden, näiden eri kollegojen välillä koordinoida toimintaa niin, että voidaan torjua väärinnöksiä? We had, uh, several meetings, so... Meillä on ollut useitakin kokouksia seminaareja, ennen näitä kuulemisia. Olemme keskustelleet siitä, miten me yhteensovitamme tulevaa toimintaamme. Koordinointi oli tärkeä asia. Kuten totesin, olemme jo sopineet siitä, että me perustamme ad hoc-ryhmiä tietyissä aihepiireissä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Että on muutama komission jäsen, sisämarkkinoista vastaava tai muita komission jäseniä, jotka voivat tulevasta politiikasta keskustella. Uh, and now Mr. Kreutzmann, who is... Ja herra Kreutzmann viimeisenä imco valiokunnasta olkaa hyvä. Niin. Ja, mm, im... Arvoisa komission ehdokas, me keskustelemme juuri väärennetyistä tuotteita, joita tuodaan Euroopan unionin markkinoille. Totta kai te tiedätte, että kun ajatellaan näitä tuotteita, jotka tuodaan kolmasesta maista, koska ne eivät välttämättä täytä eurooppalaisia turvastandardeja. Millaisia konkreettisia toimia aiotte tässä kehitellä? esimerkiksi markkinoiden valvon, valvonnan tehostamiseksi, jotta tällaiset väärinnetyt tuotteet eivät pääse sisämarkkinoille. Eikö myöskin olisi tarpeen saada aikaan eurooppalaista markkinavalvontaa tai taakan jakoa jäsenvaltioiden välillä, joiden viranomaiset ovat suuren taakan alla. Esimerkki, kun esimerkiksi tuote tulee sampum, satamaan, Rotterdamiin tai Hampuriin, sitten ne ovat sisämarkkinoilla ja totta kai tämä sitten aiheuttaa taakkaa niille maille, jotka joutuvat valvomaan tätä. Ja se asia pitäisi myöskin selvittää. Komissio jäsenehdokas. Customs code. Niin, tullikoodi on se, tämä modernisoitu tullikoodisto antaa varsin hyvän mahdollisuuden merkittävästi edetä tällä alalla. Ja keskitetty huolintajärjestelmä, joka on nyt kehittymässä, on ikään kuin vallankumous tällä nimenomaisella alueella koska kun järjestelmä pannaan täytäntöön, niin kun tuotteet tulevat sisämarkkinoille, niin niitä ei tarvitse liikuttaa kaikkialla, vaan voidaan tarvittavat asiakirjat esittää omalle tulli virastolle. No ajatellaan nyt tässä muitakin asioita, valmisteveroa, ALVtä ja niin edelleen. Niilläkin on oma keskitetty järjestelmänsä niin, että kaupankäyjä voi hoitaa asiat pelkästään kansallista viranomaisten kanssa. Ja nämä hankkeet itse asiassa tar- kaipaavat ja vaativat valtaisia yhteistyö- ja koordinointiponnisteluja jäsenvaltioiden välillä. Ja kun pannaan täytäntöön ja valvotaan näiden hankkeiden edistystä, niin me va- voimme varmistaa myös paremman yhteistyön niiden toimielinten välillä, jotka työskentelevät niin tullikysymyksissä kuin muidenkin kysymysten parissa, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan. Herra Kreutzmann. Niin, erilaiset valvontajärjestelmät esimerkiksi Saksassa, yksittäiset jäs, osavaltiot ovat vastuussa tästä, mutta muualla se järjestetään keskitetysti. Markkinoiden valvonta on erilaista, on olemassa heikkouksia ja mitä nyt aiotte tehdä, jotta voitte tehdä parannuksia yksittäisissä jäsenvaltioissa markkinavalvonta-alalla? Well, uh... Niin. Emme tietenkään voi puuttua unionin tasolla sisäiseen tilanteeseen, jossa jäsenvaltiossa he ovat vapaita – luomaan omat järjestelmänsä asianmukaisella tavalla. Meidän tavoitteenamme oikeastaan on huolimatta järjestelmien kirjosta taata kunnollinen yhteensovittaminen. Totta kai Tietotekniikan kehittäminen on yksi tärkeimpiä välineitä myös yhteensovittamisen takaamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Aion edistää tätä kehityskulkua. Totta kai on erilaisia ajatuksia siitä, minkälaisia yhteisiä tulleja voisi olla Ehkä se on kauempana tulevaisuudessa, ei tämän päivän unionissa. So thank you very much indeed to uh, uh, my colleagues and to the commissioner. Kiittäisin kollegoja ja komission jäsenehdokasta tästä osiosta ja seuraavaksi annan vielä budjetinvalvontavaliokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja Harbour. Anna välittömästi komission jäsenehdokas Shemetalle loppupuheenvuoron varten puheenvuoron. Olkaa hyvä, viisi minuuttia, jos sopii. So thank you very much. No niin, kiitoksia oikein paljon kysymyksistänne, joita esititte tämän kokouksen aikana. Mielestäni tässä todellakin on lähdetty perustamaan vuoropuhelua valiokuntien, vastaavien valiokuntien ja minun välilleni Uskon, että tämä avoin vuoropuhelu on erittäin tärkeää, jotta voidaan ratkaista ongelmia ja haasteita, joita Euroopan unioni kohtaa. Tietysti en ole kovinkaan helpossa tilanteessa, koska minulla on kolme valiokuntaa, joiden kanssa joudun tekemään yhteistyötä, mutta ottaen huomioon aikaisemman loistavan yhteistyön budjettivaliokunnan kanssa, koska tällä hetkellä olen vastuussa budjetista. Ja todellakin aion käyttää hyödykseni tämän, kun ajattelen yhteistyötä vastaavien valiokuntien kanssa jotka ovat siis budjetin valvonta, sisämarkkina ja talousasioista vastaava valiokunta. Tänään kuulin hyvin paljon hyviä kysymyksiä. jotka antoivat minulle uutta ajattelemisen aihetta ja uusia ehdotuksia tulevaisuudelle – On hyvin paljon aiheita, jotka täytyy ratkaista EU-menojen osalta. Ja olen valmis tekemään yhteistyötä kanssanne, koska konseptit, joita ehdotetaan, eivät tule olemaan helppoja ja tulen tarvitsemaan täyden tukenne e, keskustelujen e, sopimusten jälkeen. Tarvitsen täyden tukenne, jotta voimme ehdotuksia sysätä eteenpäin. Hankalampi tilanne onkin sitten vero- ja tullikysymyksissä. Verotuskysymyksessä, jossa tarvitaan yksimielisyys päätöksiin. Ja tässä nyt sitten tukeudun teidän, teihin, kun uusia ehdotuksia tehdään jotka liittyvät sisämarkkinoiden syventämiseen, veroparatiisien torjumiseen ja eri tekijöihin, jotka liittyvät vihreään verotukseen. Hyvin paljon ideoita ja hankkeita on jo käynnistetty – ja aion toimia hyvin läheisessä yhteistyössä kanssanne. Olen avoin kaikille ideoille, tietojen vaihdolle, niistä asioista, jotka liittyvät minun salkkuuni. Ja tämä avoimuus ja yhteistyö varmaankin auttavat meitä saavuttamaan ne päätökset, jotka helpottavat Euroopan unionin kehittämistä. Kiitoksia oikein paljon.